morning, dear colleagues. Huomenta, hyvät kollegat. Kerron teille, miksi olen tällä hetkellä puheenjohtajana Doris Pakin pitimen AFET-valiokuntaan puhumaan Bosnia-raportistaan. Siellä sen vuoksi minua pyydettiin olemaan puheenjohtajana. Joka tapauksessa minun täytyy lähteä kymmeneltä mennäkseni budjettikoordinaattoreihin. Ja jos pakko on takaisin, niin sitten hän on muuten joku kollega. Ensinnäkin haluaisin kysyä esityslistan hyväksymisestä. Ja ellei ole mitään vastahuomautuksia, niin voidaan hyväksyä esityslista, joten kysyn. Onko huomioita? Ei. Toinen kohta. Pöytäkirjan hyväksyminen kokouksista joulukuussa ja tammikuusta Pöytäkirjaluonnokset ovat teillä asiakirjapapereissanne, eli ehdotan, että kuten tavanomaista, niin ellei vastahuomautuksia tule kokouksen loppuun mennessä, niin näitä pöytäkirjoja pidetään hyväksyttyinä. Okei, kiitos. Kohta kolme. Tulkkausjärjestelyt tänään. Kaikki kielet ovat paitsi tsekki, viro, liettua, malta ja ruotsi. No sitten mennään äänestykseen. Aloitetaan Euroopan korkeakoulujärjestelmien nykyaikaistamisesta. Herra Tökesin mietintö. Äh, haluaisin kysyä herra Tökesiltä, haluatteko puheenvuoron? Thank you very much, uh, Mrs. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Oli suuri kunnia laatia tämä mietintö. Me teimme oikein hyvää yhteistyötä kaikkien ryhmien kesken ja varjo esittelyitä haluaisin kiittää erityisesti Katarin Vedorovaa, hänen edustajansa oli Luigi Berlinger ja sitten Gianni Battimoa kiittäisin ja herra Mikalskia, Benarana Tuoma, Malika ja Lorenzo Fontana. Kiitän siis siitä kaikkea ja tämän lisäksi saimme paljon tukea asiantuntijoilta, ryhmistä, eri ryhmistä, kulttuurivaliokunnassa ja aluevaliokunnasta, naisten asianvaliokunnasta ja Euroopan yliopistojärjestö tuki meitä. Minä pyydän teidän tukeanne ja pyydän äänestämään sen puolesta. Kiitos. wants to take the Kiitoksia, herra Tökkös, Small, uh, Kiitoksia paljon. Minulla olisi pieni pyyntö. Keskustelin jo esittelijän kanssa. Haluaisimme käsittelyjärjestystä, tai siis äänestysjärjestystä muuttaa 8.34 ja kahdeksan järjestys haluttaisiin muuttaa. Minusta 34 on yleisluontoisempi ja sen takia haluaisin, että sitä äänestettäisiin ensin ja sen vasta jälkeen FEM 8. Jos tämä sopii, niin näin pyytäisin tehtäväksi. Kiitoksia. Okay, you do agree? Sopiiko teille? Selvä. Tehdään kuten ehdotettiin. No, aloitetaan äänestys. Kohta yksi, tarkistus 28. Esittelijä puolesta. vastaan tyhjää hyväksytty. 29 esittelijä puolesta. Ah, se raukeaa. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty myös. 31 esittelijä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 esitteli vastaan. Äänestetään koneellisesti, se on sitten helpompaa. Ah, teilläkö ei ole? Sitten täytyy laskea erikseen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kaksitoista puolesta 12 vastaan yksi tyhjä hylätty. Ja sitten nuo kaksi, eli hyväksytty. Pahoittelen, pahoittelen. At the same time, okay, then it's equalized. Jaha, se olikin samaan aikaan. Sori vaan, mutta ei se olekaan hyväksytty. Okei, okay, uh, amendment 33. Uh... 33, esittelijä vastaan. Niin, puolesta. Se oli puolesta äänestys. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kohta yksi jaa. 34. Esittelijä vastaan. Puolesta. Tai koneellisesti. Se on paljon helpompaa. We close the vote. Äänestys päättyy. 12 puolesta, 14 vastaan hylätty. Sitten 35, kohta 1b, esittelijä vastaan. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Emme äänestäneet FEM kahdeksaisista. Sorry, sorry, my apologies. Yes, FAM 8, we do need to vote on FAM. Okay. My apologies. We have to go back then. Täytyy mennä taaksepäin. Eli tarkistus kahdeksan. Esittelijä vastaan puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Sitten kohtaan kaksi. Kompromissi yksi. Esittelijä puolesta. Puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 42 esittelijä puolesta, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 esittelijä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 44 esittelijä puolesta. Kiitos vastaan. Tyhjää hyväksytty. 2003, tarkistus 45. Esittelijä vastaan puolesta. Vastaan. tyhjä, Hylätty. 46. Esittelijä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 47. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 3a tarkistus 48 esittelijä puolesta tai koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 15 puolesta 13 vastaan hyväksytty. Kohta 4, tarkistus 49. Esitteli vastaan. Puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 51. Esitteli vastaan. Puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 50. Esittelijä puolesta. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. No, sorry, sorry, Hyväksytty. Mean to, to, to, uh... En tarkoittanut nyt muuta toimintatapaa, mutta nyt minua hämmentää, kun joskus aloitetaan vastaan ja välillä sanotaan ensin puolesta. Voitaisiinko aloittaa tai tehdä tämä äänestys niin, että ensin sanotaan puolesta ja sitten vastaan, koska joka kerta nyt tuntuu muuttuvan tai neljän äänestyksen jälkeen tuntuu muuttuvan. Eli olisi parempi, että to, toimittaisiin aina samalla tavalla. 52, in... 52 puolesta. Vastaan. 52. 15 puolesta, 11 vastaan, 2 tyhjää, hyväksytty. Sitten kohta 5, tarkistus 53 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Sitten 54. Puolesta. Vastaan. Vastaan. Hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 5a, tarkistus 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta puolesta 65. Nyt tarkistus 65. Öö, kiitos vastaan. Tyhjä hyväksytty. Nyt sitten kompromissi 2. Puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Sitten tarkistukseen 63 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 68 puolesta. Tämä koneellisesti 68 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 14 puolesta 14 vastaan hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 Sitten siirrymme kohtaan 86 puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta tai koneellisesti 112 äänestys päättyy. 14 puolesta, 15 vastaan, hyvä, hylätty. 113 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 114 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 115 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. 119. Äänestys päättyy. 17 puolesta 10 vastaan hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 130 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hyväksytty. 131 vastaan Tyhjä hylätty. 132 puolesta vastaan Tyhjä hyväksytty. 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 on vedetty pois, 134 puolesta tai koneellisesti. 139, anteeksi, 134 puolesta. Äänestys päättyy. 15 puolesta 12 vastaan hyväksytty. 135 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan, se on parempi. 135. Äänestys päättyy. 16 puolesta 13 vastaan. Hyväksytty. 136 puolesta. 136. Aha. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 137 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 139 puolesta koneellisesti. Seitsemäntoista puolesta hyväksytty. 140 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 141 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 142 tarkistetaan. Kahdeksantoista puolesta yksitoista vastaan hyväksytty. 143 puolesta tai koneellisesti muuttuvat enemmistöt. Viisitoista puolesta hyväksytty. 144 puolesta vastaan enemmistö hylätty. 145 vastaan tyhjä hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 147 vastaan tyhjä hyväksytty. 148 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 149 vastaan tyhjä hyväksytty. 150 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 151 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 152 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 153 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 154 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 155 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten siirrytään tarkistukseen 157 puolesta koneellisesti 157. Viisitoista puolesta hyväksytty, 158 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 159 puolesta hyväksytty, 160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 164 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 165 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 166 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 167 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 169 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 170 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 171 puolesta koneellisesti. 171. Neljätoista, neljätoista, hylätty. 172 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 173 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 174 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 175 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 176 puolesta koneellisesti. Äänestys päättyy. 17.11 hyväksytty. 177 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 178 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 179 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 180 puolesta. Se on kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta Pyydän koneellisesti. Ensimmäinen osa tarkistuksesta 180. Kolmetoista hylätty. Toinen osa 180. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 6. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta tehdään koneellisesti. 8. Kuusitoista, kaksitoista hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta Vaikeaa. Tarkistetaan. Kuusitoista kolmetoista hyväksytty. Yksitoista puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. kolmetoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta tarkistetaan puolesta. Viistoista yksitoista hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta. Tarkistetaan. Toinen osa 20. Kolmetoista puolesta näytöstä vastaan hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kohtaan 22, kohta kohdalta. Ensimmäisen osan puolesta vastaan tyhjäinen osa, 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta tarkistetaan. 23. 11.18 hylätty. 36. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Suullinen tarkistus 2 vastaan tyhjä hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus kolme, tarkistukseen neljä puolesta Tarkistetaan. Oho, sorry, 21 vastaan 7. Hyväksytty on. Sitten 5 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. Ja sitten lausuntoon. Huolellaan. Ehdotus A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. B puolesta tarkistetaan. Kaksitoista seitsemäntoista hy- hylätty C puolesta. Tarkistetaan. 14.15 hylätty. D. Tarkistus. Näytöstä 15 hylätty. Sitten ehdotus E. Sama enemmistökö? Okei, okay. puolesta vastaan hylätty. Ehdotus F puolesta vastaan hylätty. Ehdotus 1 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Ehdotus 2 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Ehdotus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan. Hmm, tarkistetaan. Neljätoista neljätoista. Hylätty. Ehdotus viisi puolesta vastaan hylätty. Ehdotus 6 puolesta vastaan hyväksytty. Ehdotus 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Suoritus 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ehdotus 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ehdotus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ehdotus 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ehdotus 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan hylätty. 16. Todellako? 16 puolesta vastaan. Tämä täytyy tarkistaa. 16. Kolmetoista, viisitoista hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan hylätty. 23 puolesta vastaan hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 27 puolesta puolesta vastaan tarkistus 27. Yksitoista kuustoista hylätty. 28 puolesta vastaan Hylätty. Ok. Loppuäänestys. Myöskin koneellisesti puolesta. Kaksikymmentäviisi, kaksi, kaksi, onnetteluni, herra Tökös. Okay. Now we vote on to... Nyt sitten siirrytään edustaja Lökkikaadin lausuntoon. Valitettavasti hän ei päässyt paikalle, mutta olisiko ketään muuta, joka haluaisi käyttää puheenvuoroa Alderyhmän puolesta? Voisin sanoa saman tässä, että Lökkikaad on Afrikassa ja ei pysty olemaan paikalla saatatte tietääkin, että Euroopan parlamentilla on siellä delegaatio paikalla Lokigaard ja Verhoyen on, ovat molemmat paikalla. Lokigaard toivoo, että teemme täällä hyviä päätöksiä ja äänestämme hyvin. Sorry. Um, we start with paragraph two, amendment one, split vote. Who is... No niin, tarkistus ykkönen ensimmäisestä osasta puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan hyväksy, hy, anteeksi, hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmonen puolesta vastaan tarkastetaan. 11 18 rejected. 11-18 hylätty. Nelonen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viitonen puolesta vastaan tyhjää hylätty, hyväksytty. Kuutonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten päästäänkin loppuäänestykseen. Kuka on puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten siirrytään Okay, we come to the... Niin, päästään seuraavaksi Rova Vergian lausuntoluonnokseen. Saatte käyttää puheenvuoron, jos haluatte. Olkaa hyvä. Madame la présidente, euh, je voudrais... Euh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja ryhmän työntekijöitä ja me meppien avustajia, sillä minä järjestin monta kokousta tähän lausuntoon liittyen. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, että laadin lausuntoa ja tämä ei ole aina erityisen yksinkertaista ja varsinkin kun ottaa huomioon tämän aiheen, niin haluaisin nyt vain sanoa, että jos ajatellaan keskustelua, mitä kävin varjoesittelyn kanssa, niin yllätyin joistain äänestysluetteloista, koska niistä ei ollut minulle kerrottu. Olisi ollut hyvä, jos etukäteen olisi kerrottu, että tällaista oli tulossa, niin olisi voitu esittää kompromissiehdotuksia. Minä olen todellakin pyrkinyt ottaa huomioon mahdollisimman paljon näitä kommentteja ja harmittelen sitä, että joissain asioissa nyt vastustetaan. Kiitos. With the vote. No niin, aloitetaan äänestyksellä. Ja vielä edustaja Kellillä on puheenvuoro. Yeah, purely from a point of view of information. Niin ihan vain tiedoksi Miksei äsken Lokarista tehty koneellistista loppuäänestystä? Onko tähän joku syy? Yleensä se aina tehdään koneellisesti. Haluatko sen nyt sitten sähköisesti? Before. Ei, mutta aikaisemmin on kyllä ollut näin. En ole koskaan nähnyt, ettei koneäänestyksellä olisi hoidettu loppuäänestystä. Oliko tämä joku syy? Can do it. No ei, kun enemmistö oli niin selvä, mutta jos haluatte, niin voimme toki tehdä sen koneäänestyksenä. Ainahan on suuria enemmistöjä loppuäänestyksissä, mutta halusin vain tiedä ihan menettelytavan osalta halusin tietää ihan Edellinenhän oli. No niin, ehdotan, että äänestetään koneellisesti. Ei ole mitään ongelmia sen jälkeen enää ilman, että sen syvempiä äh, merkityksiä tästä yritetään hakea. Palataan siis loppuäänestykseen Lokkegaardin lausunnosta ja tehdään se koneellisesti. very pragmatic question. Okay. Okay, 25 to 2. 25 puolesta kaksi vastaan, yksi tyhjää. No nyt sitten palataan Arova Verjan äänestykseen ja aloitetaan tarkistuksesta 32 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta koneellisesti tarkastetaan. 17 puolesta 11 vastaan hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 55 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten mennään, ei vaan tarkistetaan vielä tuo äskeinen 56 tarkistukseen. Yksitoista puolesta 18 vastaan hylätty siis. Ja sitten siirrytään 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjä. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puol- vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 on vedetty pois, eli 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 66 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 67 puolesta, 67 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 68 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty 69 puolesta, vastaan tyhjää, Hyväksytty 30 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 70 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 31 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 71 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 33 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ykkönen puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kakkonen puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kolmonen puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Nelonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty viitonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kuutonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty seiska puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ysi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty yksitoista puolesta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 17 to 12 adopted. 12 Hyväksytty 38 puolesta. Tarkastetaan sekin. 38 siis tarkastuksessa nyt. 17–12 Hyväksytty. 39 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 40 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 15 siinä on ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 44 ensimmäinen osa puolesta vastaan tarkastetaan tämä. Luulisin, että enemmistön puolesta, mutta ensimmäisestä osasta tarkistusäänestys. 16.13 hyväksytty siis toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puol- vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 ja 74 menevät pois äänestyksestä, eli sitten loppuäänestys koneellisesti. Okay, 26 to 3. 26, 3 ja 0 tyhjää ääntä, eli onnittelut Rouva Versialle. Okay, the final vote for today. Ja sitten viimeinen äänestys tälle päivälle. Rouva Benahabatun lausunnosta. Malika, haluatko käyttää puheenvuoron? Oui, je voulais simplement remercier. Euh, niin, haluaisin yksinkertaisesti kiittää kaikkia kollegoja, jotka osallistuivat panoksellaan, rikastuttivat tätä esitystä. Kiitos. Sitten aloitetaan tarkistus ykkösestä puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Kakkonen puolesta vastaan tarkastetaan. Kakkonen tarkastusäänestyksessä. 11 16 rejected. 11-16 hylätty. Suullinen tarkistus 1 ja tarkistus 3 puolesta vastaan hylätty, äh, hyväksytty. Niin, liian äh, monta äänestystä. Tarkistus nelonen puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Viitonen puolesta. Tarkastetaan tämä viitonen. 13 to 13. 13 13 hylätty. Kuutonen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi ykkönen puolesta vas, ei vaan vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten mennään 16 puolesta 16 puolesta äänet. Sähköisesti tarkistus.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 Tarkastamme tämän. 28, 28 siis. 16 to 11 adopted. 16.11 hyväksytty. 29 puolesta. Vastaan. Hylätty. Kompromissi kakkonen puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 38 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 39 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkastetaan tämä 39 tarkastusäänestys. 11 to 15 rejected. 11-15 hylätty, 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 42 puolesta vastaan Tämä täytyy tarkastaa 42 tarkastuksessa. 11-15 hylätty, 43 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 44 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 46 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 47 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Ja vielä vihon viimeiseksi sähköisesti loppuäänestys. To... 23 vastaan kaksi ei tyhjään ja onnittelut Malika. Sitten päästiin tämän päivän äänestykset loppuun ja minun täytyy lähteä talousarviovaliokuntaan, joten edustaja Viski sitten tarttuu puheenjohtajan nuijaan. good morning everybody. I apologize, to... Huomenta kaikki. Pahoittelen, että täytyy esitellä Bosnia-Herzegovina raporttini AFET valiokunnassa. Te, olen tehnyt pitkään työtä tällä alueella. En siis pystynyt olemaan paikalla. Hienoa nähdä kollega Martinez Martinez, ei ensimmäistä kertaa, jopa toista tai kolmatta kertaa, puhumassa Euroopan historian talosta. Aloitteeseen lähdettiin niin, että aiempi puhemies herra Pöttering teki aloitteen ja on myös asiantuntijakomitea, joka on suunnitellut talon, joka esiteltiin valiokunnalle 2008 muistan joulukuussa. Ja nyt aika on kulunut ja halusimme tietää, mikä asiain tila on ja mitä tässä on suunnitteilla. Hyvä puhemies, olkaa hyvä. Gracias. Kiitos, Doris. Puhun nyt espanjan kielellä muun muassa siksi, että kuten tässä on sanottuna, minä olen vastuussa monikielisyydestä ja siksi minä puhun aina omaa kieltäni myös tällaisissa tilaisuuksissa. Minä olisin kiittää teitä siitä, että kutsuitte minut tänne paikalle. Tämä on viides kerta, Doris. Viides kerta, viides kerta, kun tulemme tänne tähän valiokuntaan. Joka tapauksessa Rova Paakki ja Rova Paljadelli myös, joka ei ole paikalla. Mutta hänkin on kovin aktiivinen jäsen tässä valiokunnassa. Itse asiassa hekin ovat mukana tämän hankkeen johtolautakunnassa ja meidän mielestämme hyvin tärkeää, että tämä valiokunta seuraa nyt mahdollisimman läheltä tämän kunnianhimoisen ja monimutkaisen hankkeen kehitystä. Mutta se on myös äärimmäisen kiehtova. Ja nyt on päästy niin pitkälle, että taaksepäin ei enää voida mennä. Eli nyt on jo taattu se, että hankkeelle todella tulee jatkoa. Viime kerran jälkeen, kun kävimme asiasta teille puhumassa, on ollut jonkun verran edistysaskelia, jotka pitää ottaa huomioon tähän aloitteeseen liittyen. Ensinnäkin me olemme päässeet kovastikin eteenpäin rakennuksen osalta. Tehän tiedätte, että tämä on ollut hyvin pitkä hanke. Ensin oli yleistiedon taso museo maailmaan päin ja arkkitehtien suuntaan. Ja tästä sitten seurauksena oli, että yli 100, 130 arkkitehtitoimistoa itse asiassa ottivat yhteyttä Euroopan parlamenttiin saadakseen asiasta lisätietoa. Ja kun nämä tiedot toimitettiin, niin sen jälkeen 30 toimistoa ilmoitti olevansa kiinnostuneita osallistumaan hankkeeseen. Ja kun sitten parlamentissa asiaa tuntevat tahot tutustuivat näihin 30, niin niistä sitten 12 hyväksyttiin, eli 12 saatiin tällainen ennakkohanke, ehdotus, eli eri puolilta Eurooppaa. Ne olivat peräisin ja, ja niistä sitten lautakunta, joka on todella asiantunteva suoritti valinnan, että näistä valittiin kolme ja kolmesta kaksi ja kahdesta sitten yksi. Tämä valinta on nyt siis tehty. Tämä on Chaise Morel-hanke ja kyseessä on ranskalainen tiimi, mutta se tekee yhteistyötä saksalaisten ja belgialaisten kanssa, niin kuin muutkin kiinnostuksensa osoittaneet, mutta johtoasemassa ovat nämä ranskalaiset, joilta, jotka ovat muun muassa Pariisin Petit Palen, remontin suunnitelleet ja sitten Tuluusin tärkeimpiä museoita myös. Tehän tiedätte, että museo perustetaan tähän Eastman-nimiseen rakennukseen. Se on tässä olemassa. Minä olen kuullut siitä erilaisia mielipiteitä. Se on Art Nouveau-tyylinen ja tähän tullaan sitten rakentamaan ikään kuin sen päälle ja tähän U-osaan jotta museo saataisiin valmiiksi. Eli tässä vaiheessa jo ollaan, hanke on jo näin pitkällä. Ja toinen uusi ja lopullinen päätös on budjettiin liittyvä. Parlamentti hyväksyi vuotta 12 varten 13 miljoonan summan. Tämä on jo aika oleellinen summa 11 miljoonaa löytyy budjetista ja 2 miljoonaa varauksesta, mutta eh, siis tässä on nämä summat ja sitten vuotta 2013 varten nyt jo ennakoidaan summia, joihin ei periaatteessa ole tulossa tarkistuksia, tai ainoastaan jotain hyvin pieniltä ryhmiltä tai yksittäisiltä parlamentaarikoilta. 11 miljoonaa on nyt budjetoitu ja 2014 4 miljoonaa. Minun on kyllä nyt myönnettävä, että olen vähän huolestunut sen suhteen, että onko 2014 alkuvuosi sitten lopultakin se museon käyttöönotto hetki. Tämähän on juuri ennen vaaleja. Ja sitten on myös tärkeää se, että olemme olilla tavalla edistyneet museon sisällön määrittelyssä. Tässä on tekninen tiimi nyt ja on valittu projektin johtaja, joka on täällä paikalla. Itse asiassa hänestä tulee museon johtaja, Rova Fokkal, joka on täällä paikalla. Ja minusta olisi hienoa, jos häntäkin voitaisiin kuulla valiokunnassa lähiaikoina, jotta voitaisiin puhua vähän lisää tästä sisällöstä. Tänään tämä on ehkä vähän vaikeaa. Ja johtaja valittiin myös pitkän prosessin tuloksena. Sekin oli pitkä monimutkainen, mutta mielestäni hyvin avoin. Mutta Euroopan parlamentissa asiat hoidetaan tällä tavalla – on huomioitava, että tässä oli paljon ehdokkaita, piti kuulla eri tahoja. Ensin piti ansiolistan perusteella, perusteella jättää joitain pois. Tästä tuli ehkä vähän huono tunne joillekin. Ehkä jotkut tässä, tällä tavalla rankattiin pois, vaikka he olisivat olleet ikään hyviä. Ja sitten lopulta oli kahdeksan ja kymmenen ehdokasta vielä ja sitten vielä sitten lautakunta tästä pitkään puhui ja lopulta tultiin sitten tähän tulokseen. Eli nyt on, meillä on 18 historiantutkijan tiimi, jotka on otettu tähän työhön. He ovat 13 maasta kotoisin, 13 eri maasta, pohjoisesta, etelään ja idästä länteen. Heillä on kaikilla paljon kokemusta ja he kattavat nämä eri alat jotka tulevat sitten esille. Ja toinen tärkeä elementti, jonka haluaisin mainita, vaikka joskus Euroopan historiaa talon ihmiset eivät tätä enkä mainitse, niin haluaisin sanoa, että parlamentin viereille ja keskus on otettu käyttöön. Ja sehän on todella tärkeä, aika lailla menestyksekäs hanke. Ja jos ajatellaan tätä meidän kokemustamme historian talo pitää, pitää mielessä tämän parlamentaariumi hanke pitää nyt sopeutua tähän tosiasiaan, joka nyt on, on todellakin jo perustettu. Eli tämä on tärkeää koko parlamentille. Nyt ei pidä tässä tehdä päällekkäistä työtä, jos meillä on, pitää varmistaa se, ettei ole päällekkäisiä asioita näytteillä kahdessa paikassa, sillä tämähän on osa tätä samaa hanketta, eli että pitää tiedottaa ihmisille, kansalaisille, pitää antaa heille tietoa Euroopan identiteetistä, eurooppalaisesta identiteetistä ja miten, millaista eri osista tämä manner koostuu. Parlamentaariumissa voidaan ehkä käyttää nyt joitain seikkoja nyt samalla lailla siellä historiatalossa. Siellä esimerkiksi tämä monikielisyys toimii erinomaisesti. Jos joku ei ole siellä vielä käynyt, niin kannattaa käydä katsomassa. Monikielisyys on todella uskomattomalla tavalla siellä käytössä. Jos sinne tulee neljä eri kävijää, neljä eri kielistä henkilöä, 20 23 virasti kieltä, kohta 24 Kroatian jälkeen. Kaikki laittavat sitten kulkeet korville ja kukin kuuntelee ja seuraa näyttelyä omalla kielellään. Yksi espanjan, toinen romanian, toinen slovenian tai millä tahansa kielellä. Ja haluamme toimia sitten samalla tavalla siellä Euroopan historian talossa. Eli siis tietysti kaikki se kokemus, mitä saadaan nyt parlamentaariumista ja huomioidaan tietysti kaikki parannukset, mitä ehkä voidaan tehdä, niin kaikista tästä on sitten hyötyä meille. Toistaiseksi kannattaa ehkä nyt korostaa sitä, että tällä hetkellä käytetään paljon aikaa näihin seuraaviin seikkoihin. Ensinnäkin museo sisällön valmisteluun menee paljon aikaa ja ainakin minun mielestäni tässä pitää jatkuvasti lähteä liikkeelle tästä Saksan historian talon esimerkistä. Bonnissa on mahtava museo ja myös Leipzigissä siellä olemme käyneet. Se on todella kiehtova. Ja sitten on joitain toimia, joita ollaan aloittamassa tähän liittyen Berliinissä. Eli kuten sanoin, asiantuntijat työstävät näitä sisältöseikkoja ja meidän, jotka johdamme tätä hanketta, en, ei pidä liikaa nyt ottaa kantaa sisällön muotoiluun, sillä tämä asia kuuluu historioitsille ja museoalan asiantuntijoille, mutta tietysti jossain vaiheessa – meidänkin pitää näihin asioihin puuttua. Tässä ollaan yksimielisiä siitä periaatteesta, että meillä on 4004 metrin museo. Siellä tulee olemaan eh, pysyvä näyttely ja sitten 804 metriä, jossa on väliaikaisia näyttelyitä ja myös liikkuvia näyttelyitä, sillä me Olemme nyt olleet yhteydessä satoihin ja ehkä jatkossa tuhansiin erilaisiin laitoksiin, museoihin, yliopistoihin, kulttuuritaloihin, erilaisiin laitoksiin, jotka ovat oikein kiinnostuneita tästä hankkeesta ja ne pitää ottaa tähän mahdollisimman läheisesti mukaan niin, että meillä voisi olla tällaisia näyttelyitä, joita voitaisiin siirtää paikasta toiseen tai sitten ehkä näyttelyehdotuksia voisi tulla näiltä kumppaneilta ja näyttelyt voitaisiin tuoda sitten tänne esille Ottan huomioon, että meillä on tämän verran tilaa sitten käytössämme. Tämä hetki kun nyt on jo päästy näistä budjettivaikeuksista ja muista esteistä yli ja nyt on jo takkeet sille, että tässä päästään eteenpäin, niin nyt olemme jo siinä vaiheessa, että mietimme tätä tieteellistä tai akateemista sisältöä sekä pysyvän että vaihtuvien näyttelyiden osalta – ja sitten toisaalta tässä on toinenkin prosessi. Haluan siihen nyt ottaa kantaa hyvin diplomaattisesti, mutta on kuitenkin sanottava, että tämä on joitain yllättänyt. Eli se, kuinka vaikea on saada tarpeelliset luvat eh, rakennustöitä varten, ne meistä, jotka eivät ole, joilla ei ole kokemusta tähän liittyen, niin luulimme, että jos meillä on kuuluisia arkkitehtejä ja tällainen hanke, niin automaattisesti saisimme luvat, mutta eipä tämä olekaan niin automaattista. Belgian valtion rakenne on aika monimuotoinen, vaikkei tietysti sen mutkikkaampi kuin minkään muunkaan liittovaltion, ja ennenkaan monimutkaisempi kuin Espanjan rakenne, mutta se on kuitenkin aika lailla mutkikas, eli tässä ei ole yhtä ainoa osapuolta, jonka kanssa pitää keskustella, vaan neljä, viisi tahoa on Belgian valtio, on, on tämä ranskalainen yhteisö, sitten on kaupunki, Brysselin kaupunki, niin emme tunteneet näitä kaikkia yksityiskohtia. Sitten on myös suojeltujen kohteiden komissio ja kaikkea tällaista, mistä ei etukäteen tiedetty. Eli kaikenlaisiin ongelmiin kyllä tulee törmättyä, mitä ei etukäteen osannut ajatella. Esimerkiksi, että palo- ja pelastuslaitoksen pitää antaa hyväksyntänsä tälle talolle myös. Ja ehkä tähän meni kaksi kuukautta ja tämä taas viivytti tätä koko hanketta. Eli ei näitä voi kaikkia osia tehdä nyt samanaikaisesti, vaan on mentävä niin yhdestä vaiheesta toiseen, aina yhdestä esteestä päästään sitten toinen taas edessä. On selvää, että poliittisesti kaikki Belgian viranomaiset ovat todella innostuneita tästä hankkeesta. Tämä on ihan järkevää, sillä tähän maan pääkaupungin sydämeen ollaan rakentamassa hanketta, joka on, on todella mahtavaa sekä arkkitehtuuriltaan että sisällöltään mielenkiintoinen. Eli olisi nyt ihan järkevää, että kaikki puoltaisivat tällaista hanketta ihan selvästi, erityisesti kun heiltä ei pyydetä suurta rahallista panosta tähän, mutta he ovat tietysti huolestuneita, koska museo sijoitetaan tänne Leopold-puistoon. Ja Leopold-puisto on kulttuuristi ja arkkitehtonisesti tärkeä kohde ja sen takia tähän liittyy sitten kaikenlaisia seikkoja. Esimerkiksi on joku korkeusraja, että se ei voi olla tämän tiettyä kerrosmäärää korkeampi, sillä sitten jotkut näkymät peittyisivät. Ja no, jotkut teistä tuntuvat hyvin tämän problematiikan, sillä myös meidän omissa maissamme on tällaisia esteitä. Eli tässä vaiheessa nyt mennään Nyt pitää huomioida se, että museoon tulee kolmenlaisia kävijöitä. Ensinnäkin eurooppalaisia. Näiden joukossa on sellaisia, jotka tulevat EU-maista ja muut sitten EUn ulkopuolelta. Ja sitten on toinen vierailijatyyppi, eli kaikki ne ryhmät, jotka nyt jo haluavat tänne paikalle, kaikki ne, jotka me kutsumme tänne paikalle, eli tuhansia ihmisiä vuosittain, ja sitten nämä vierailijat, jotka ovat ihan yksityisiä matkailijoita, jotka käyvät täällä Brysselissä, eli eurooppalaisia ja Euroopan ulkopuolelta tulevia. Eli tämä museon huomioitava myös ihmiset, jotka tulevat Euroopan ulkopuolelta. Tänne tulee kiinalaisia, japanilaisia, latinalaisesta Amerikasta tulee ihmisiä, kaikki kaikkia sellaisia, jotka eivät ole eurooppalaisia, eivätkä halua eurooppalaisiksi. Ja heitäkin kuitenkin kiinnostaa tämä rakentamishanke, tämä eh, ihme, että manner joka vuosi satoja on ollut jatkuvassa eh, asetusla ja konfliktissa, missä on ihmisoikeuksia poljettu enemmän kuin missään muualla. Olemme niitä on poljettu täällä, meidän mantereillamme ja myös muualla tämän mantereen valtioiden toimesta. Ja että nyt tällä vuosisadalla tästä alueesta on tullut integraatiossa esimerkillinen ja myös arvoiltaan tärkeä ja tämä huomataan usein enemmän ulkopuolella kuin meidän kesken. Ja sitten lopuksi haluan sanoa, että tämä ei kiinnostanut ainoastaan Euroopan valtioita, vaan sellaisetkin maat kuin Venäjä ja Turkki ovat välillä olleet kiinnostuneempia kuin itse Euroopan unionin maat, sillä nekin kokenevat ihan, kokevat ihan oikeutetusti olevansa osa Euroopan historiaa ja miettivät, mitenkäs meidän panoksimme tulee esille, otetaanko Venäjä huomioon ja millä tavoin. Entäs Turkki? ottomaani imperiumi, tuleeko se huomioon otettua ja millä tavalla? Ja sitten Yhdysvallat, mikä Yhdysvaltain rooli tulee olemaan, minkälaisia viittauksia tulee näyttelyssä olemaan Yhdysvaltoihin. Ja sitten entiset siirtomaat, nekin ovat kiinnostuneita. Eli minun tulee, otetaan yhteyttä nyt enemmän kaikista näistä maista, jotka ovat euron ulkopuolella kuin itse meidän maistamme, sillä vaikuttaa siltä, että niissä tätä hanketta ei seurata kovinkaan ihastuneesti. On kuitenkin totta, että ennen kuin olemme päässeet tähän vaiheeseen asti, jossa tulevaisuus on taattu, niin hankkeesta ei ole kauheasti puhuttu. Puhemies Pöttering hän oli tämän hankkeen alullepanija, kuten tiedätte, hän hänen kanssaan pidettiin lehdistötilaisuus, jonne minunkin piti päästä paikalle, mutta en päässyt sinne, koska hissi putosi useamman kerroksen verran. Tästä tällainen onnettomuus tapahtui, minä en päässyt paikalle. Tästäkään onnettomuudesta ei sitten paljon puhuttu, koska haluamme toimia hyvin varovaisesti. Eli siis puhemies Pötterin piti tämän puheensa samaan aikaan, kun minä olin Sanikin kanssa kaksi ja puoli tuntia hissistä, hississä, mistä emme päässeet pois, emmekä päässeet sieltä ylöspäin. Tämäkin on nyt osa Euroopan historiaa tämä tapahtuma. Eli ehkä nyt olen kertonut teille kaiken oleisin. Olen valmis vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Ja olisi varmasti hyvä, jos tämän valiokunnan jäsenet voisivat hyvin läheltä seurata tätä hanketta. Haluaisin vielä lopuksi todeta, että Pöterin ja minä itse ja muut, jotka seuraamme hanketta, emme kuitenkaan ole olleet ottaneet kantaa tähän tieteelliseen keskusteluun. Meillä on tässä johtaja, joka tekee tämän tehtävän, mutta jossain vaiheessa kyllä tulee olemaan tärkeää, että puhemiehistöstä käsinkin sitten otetaan kantaa. Eihän tässä tämä tieteellinen tiimi ole vastuuasemassa, vaan nimenomaan parlamentin puhemiehistö on vastuullinen ja myös ne, jotka tässä valiokunnassa tai jossain muualla ovat, Meidän työssä liittyy jotenkin kahden siihen, mitä siellä sitten kerrotaan. Kiitos. Kiitos. Kiitos. Hyvin kulttuurillinen ja vaativa hanke. Mutta äh, jumiutuneet hissit ja kaikki tällaiset arkielämän asiatkin siihen tulevat mukaan. Me elämme tietysti tässä maailmassa ja tietysti Euroopan historian talokin osoittaa sen. Haluamme olla mukana, emme halua jättää mitään ulkopuolelle siihen, mitä tähän, siitä, mitä tähän historiaan kuuluu. Eikä tämä ole kilpailuasetelmassa parlamentaariumin kanssa, sillä on aivan eri tehtävä. Siinä on kyse vain siitä, mitä EU tekee ja mitä haluamme antaa kansalaisille, jotta kertoo heille, jotta he ymmärtävät työtämme. Tässä taas on kyse suurista kulttuurihankkeista ja kulttuurivaliokunnan pitäisi sitä tukea niin olemme tehneetkin tähän mennessä. Rova Paljadelli tulee itse piiristä, jotka, tai ryhmästä, joka vaalii kulttuuriperintöä. Me olemme hyvällä tiellä ja mikä tässä tulee selkeästi esille on se, että ei tehdä pienesti, vaan siellä on ammattiihmisiä mukana ja menettely on hyvin avoin ja siinä, miten nämä ihmiset on valittu, että tämä ei ole saksalainen tai ranskalainen yritys, vaan että otetaan kaikki mukaan puolalaiset. Puolalaisia on ollut alusta alkaen mukana puheenjohtajistossa tai johdossaan puolalainen mukana. Haluan vain muistuttaa, että kaikki ovat kiinnostuneita ja kaikki kaikkien tietoja ja mahdollisuuksia sitten tässä käytetään. Ja tämän johtajan valinna ja hänen sitten täytyy tehdä se päätös, että mitä siellä asetetaan näytteelle. Siitä tulee varmaan, se tulee olemaan vaikea asia. Ja tässäkin valiokunnassa voidaan siitä keskustella. Kiitoksia vielä kerran sydämellisesti tästä tehdystä työstä sinun Martines täytyy olla aina eturintamassa seisomassa ja mm, selittää kollegoille, että miksi se on tarpeen. Ei voi puhua koko ajan pelkästään mielestäni kriisistä ja finansseista ja veloista. Täytyy myös jonkun verran käyttää rahaa, jotta kulttuuriperintöä ja meidän historiaamme voidaan esitellä ja sen vuoksi uskon, että voimme uskoa siihen ja luottaa siihen, että siitä tulee hyvä asia. Ja että hyvällä tiellä ollaan Olen itse kokenut, miten vaikeaa täällä Brysselissä saada matkaan saatettua. Jonkunlainen kuninkaallinen neuvosto, josta en edes tiennyt, että sellainen olemassa on, niin täytyy senkin tätä asiaa käsitellä. Se on viivästyttänyt asiaa. No en ole kuitenkaan nyt tarkasti seurannut, mutta hyvä hyvä. Herra Mikalski, seuraava puheenvuoro. Dziękuję bardzo. Ja kilka... Kiitoksia kovasti. Muutama huomio ja sitten ihan konkreettisia kysymyksiä pari-kolme Martinezille. Ensimmäinen huomio on sellainen, että te alustuksenne lopussa itse asiassa kerroitte sen, jota ette oikeastaan halunnut sanoa, sikäli kun ymmärsin. Sanoitte, että siitä tulee museo, joka esittelee integraation ihmeen sitä, miten Euroopan integraatio on tapahtunut ja nykyään olemme integroitunut Euroopan unioni. No, minulla on vähän epäilyksiä sitä kohti, että pitääkö sitä tulla Euroopan historian talo vai Euroopan historian talo vai Euroopan unionin historian talo. Siinä on periaatteellinen ero ja kysymys oli tällainen kuuluisa filosofi, englantilainen Ockham, joka sanoi, että ei, niin en tiedä miten nämä tulkit saavat käännettyä, mutta sanotaan nyt vaikka, että ei pidä luoda jotain sellaista, joka ole välttämättä tarpeellinen. Miten voidaan kertoa Euroopan historiasta, joka on ainakin kaksi ja puoli tuhatta vuotta? Miten tässä 504 metrissä voidaan se tehdä. Mielestäni se näyttää sellaiselta, että se ei ole mahdollista. Jostakin täytyy luottaa, luopua jonkun toisen hyväksi. Ja ne ovat sitten tietysti valitettavasti poliittisia päätöksiä eikä taiteellisia. Eh, ja se tarkoittaa, että miten tahansa suuri se talo sitten olisikin, niin joka tapauksessa täytyy olla tiettyjä rajoituksia. Ja ne rajoitukset sitten koskevat myös historiallista muistia. Minä voin kuvitella, että Espanjan, Saksan, Italian, Puolan, muiden maiden historian talo on hyvin vaikea kertoa yhdenkään maan historiaa. Yhdessä rakennuksessa ei voida kertoa yhden mantereen historiaa. Ja tämä on tällainen huolenaihe epäily, joka minulla on. Ja nyt kaksi hyvin konkreettista kysymystä herra Marttinesille. Ensimmäinen on sellainen, että mikä on kokonaiskustannus tämän museon rakentamiselle, koska puhutte siitä, että montako miljoonaa on osoitettu sille vuodelle, seuraavalle vuodelle. Mikä on suunniteltu kokonaiskustannus museon rakentamiselle? Ja toinen kysymys. Kerroitte, että siellä on 18 histori- hist- historikkoa useasta maasta. Eli 14 maasta puuttuu historioitsijoita. Se tarjoaa, että jotkut maat tässä historioitsijoiden komiteassa, että siellä on kaksi tai kolmekin historioitsijaa yhdestä maasta ja joistakin maista ei ole ollenkaan. Tarkoittaako se? Haluaisin saada luettelon näistä henkilöistä. Haluaisin, että se lähetetään minulle ja haluaisin katsoa, että mm, ketä historioitsijoita sillä luettelossa on. Kiitoksia. Kaikki on ihan avointa ja transparenttia. En halua, että herra Mikalski ajattelisi, että puolalainen historiatsija ei olisi niin laajakatseinen, että voisi käsitellä koko mantereensa historiaa. Hän olisi muuten historiatsija, hän oli pelkästään puolesta vastuussa. Eikä saksalainen historiatsija Saksasta, hän muuten olisi historiatsija, hän on sehän olisi ihan pikkumaista, jos olisi puolalainen historioitsija vain puolalaista historiaa varten. Seuraava puhuja. Vielen herzlichen Dank. Ich denke auch. Kiitoksia. Minunkin mielestäni historioitsijat eivät ole niin ahdaskatseisia, etteivät pystyisi katsomaan omaa nenänsä pidemmälle siinä mielessä tämä, se miten valinnat on tehty, se on ihan järkevästi mennyt ja voi luottaa siihen, että tämä historioitsijaryhmä kyllä tekee järkeviä päätöksiä. On kuitenkin fakta, että meillä on rajoitettu tilakäytös, jos ymmärtän nyt oikein, 4000 metriä ja sitten 800 vaihtuville näyttelyille, mikä on mielestäni hyvä, koska siellä sitten eri jäsenvaltioista eri painotuksia voidaan asettaa ja integroida ne tähän taloon mukaan. Siinä mielessä olen sen ehdotuksen puolesta, tai kiitollinen sitä ehdotuksesta, jonka olette tehnyt, että museon johtaja – kutsutaan tänne lähiaikoina kuulemaan sitten, että mitä ideoita on jo olemassa, kun tämä Euroopan historia on niin laaja, niin miten se 4000 neliömetrissä voidaan esitellä niin, että ei liikaa supisteta, mutta sitten ei kuitenkaan ihan kaikkea myöskään voida esitellä, laittaa 4000 neliömetrissä. Se on varmaan aika selvää. Ehkä voit kertoa myös siitä, että onko tiimissänne Tiedän, että me täällä valiokunnassa on jo keskusteltu siitä, että mitä tarkoittaa Euroopan historian talo tai Euroopan historian museo. Aloitetaanko Aatamista ja Eevasta ja sitten äh, tälle vuosituhannelle vai miten mahdollisesti saadaan temaattinen rajoittaminen tehtyä ilman, että sanotaan, että aloitat sivuudesta 79. Onko teillä siellä enemmän ideoita, että miten nyt sitten museopedagogisesti saadaan järkevästi tämä järjestettyä, että siellä on hyviä asioita näytteillä? Yksi kysymys vielä tästä rahoituksesta, koska se tietysti meitä myöskin koskettaa tässä talossa aina. Tiedän, että on ollut keskusteluja myös tulevasta tulevista juoksevista kustannuksista. Rakennuskustannukset, jotka nyt ovat, se on yksi kolikon puoli, mutta museonhan täytyy tietysti sitten, kun se on olemassa, niin saada jatkorahoitusta juokseviin kustannuksiin. Ja tiedän, että keskustelua on ollut siitä, että missä määrin komissio näihin kustannuksiin, erityisesti juokseviin kustannuksiin ottaisi osa. Ehkä voisit sanoa tästäkin jotain, että onko tässä siis päästy eteenpäin tällä välin, koska eurooppalainen historia – Eihän ole pelkästään Euroopan, vaikka se onkin Euroopan parlamentin eh, hanke ja olemme tärkeä osa sitä, niin tietysti olisi kiva myös, että se ei ole pelkästään meidän budjetistamme tulisi Euroopan parlamentista, vaan että myöskin muut eurooppalaiset toimielimet samassa määrin olisivat tässä mukana. Ehkä voisit sanoa tästä jotain, että onko tässä päästy tällä välin eteenpäin. Kiitoksia. Me olemme budjettiviranomainen, me annamme rahat, No voidaan tietysti odottaa vielä vähän miettiä. Nyt täytyy saada se ensin kunnolla liikkeelle. No ehkä he voivat tehdä sen oman rahoituksen kuitenkin vapaaehtoisesti. Sitten tökös. Tisztelt. Hyvä. Puheenjohtaja, hyvä. Varapuhemies, varapuhemiehenä minäkin olen ollut monessa puhemiesten kokouksessa, jossa herra Pötterinkin oli vieraanamme ja siellä käsiteltiin Euroopan historian talon yksityiskohtia. On hienoa, että tämä asia etenee. Kulttuurivaliokunnassa on turha edes erityisesti korostaa sitä, että jos me voimme nyt puhua Euroopan yhtenäisyydestä, erityisesti tässä talouskriisin yhteydessä, niin tässä taustalla nimenomaan historia ja kulttuuri antaa meille vahvan pohjan. Eli kiitos oikein paljon, herra Marttiines, että tulitte tänne paikalle. Minä haluaisin nyt sisältöön ottaa kantaa ja ehdottaisin muutamaa sellaista aihealuetta, jotka ovat ehkä unohtuneet. Mainitsisin tämän puhemiehelle ja Rova Gaalille. Yksi on totalitaristen järjestelmien asia. Herra puhemie, varapuhemies Martínez on kotoisin sellaista maasta, jossa on ollut totalitaarinen diktatuuri. Minäkin olen sellaista maasta. Yksi on läntinen diktatuuri, toinen taas itäinen diktatuuri. Itäinen diktatuuri pitäisi ottaa tähän myös mukaan, sillä tässä koko ajan on havaittavissa, että suhtaudutaan eri tavoin kommunistiseen diktatuuriin ja kansallissosialistiseen diktatuuriin, vaikka tässä asiassa 2009 päästiin tärkeällä tavalla eteenpäin, kun tuomittiin totalitaariset diktatuurit. juuli juuri nyt Euroopan parlamentissa on koolla Euroopan historian ja omantunnon foorumi, joka on tavannut myös Rova Gaalin. Mutta huomioikaa tämä myös korkeakouluja koskevassa lausunnossa, jonka puolesta äänestettiin aikaisemmin, sanoimme, että korostetaan sitä, että on korostettava demokraattisia arvoja, jotta voidaan ymmärtää, että entiset totalitaariset järjestelmät Euroopassa ovat osa yhteistä historiaamme. Ja sitten toinen osio on uskonnollinen ulottuvuus, kristillinen ulottuvuus erityisesti. Me elämme nyt maallisessa maailmassa. Uudet jäsenvaltiot tulevat ateisti, totalitaarijärjestelmästä ja on hyvä, jos huomioisitte, että uskonnolle ja kirkollinen ulottuvuus olisi tärkeämmässä asemassa. Ja kolmas asia, joka unohtuu, ovat vähemmistöt. Yksi seitsemästä Euroopan unionin kansalaisista kuuluu johonkin vähemmistöön ja jotenkin isot polkevat pieniä. Tämän on ihan luonnollista. Minä olen Transsylvanian unkarilainen ja tästä näkökulmasta asian mainitsen. Ja sitten edustaja Vigatski mainitsi, että kaikki maat eivät olla, ole edustettuina ja mitenkä sitten nämä muut maat, hän kysyi. No minusta pitäisi olla yhteydessä kaikkiin alueisiin ja valtioihin. Eri maissa on sellaisia uutuuksia, joista ehkä muualla tiedä, kuka esimerkiksi tuntee Puolan parlamentarismin historiaa. Me yllättäen saimme siitä tietoa suuresta näyttelystä, tai meillä Romaniassa, Transsylvaaniassa 1568, kun uskon sodat riehuvat Euroopassa, niin meillä katoliset ja reformistit, unitar, kaikki julistettiin yhdenvertaisiksi 1568 siis. Nämä ovat sellaisia panoksia, että Keski-Eurooppa, vaikka moni kyseenalaistaa koko Keski-Euroopan olemassaolon, Keski-Eurooppa on sellainen kokonaisuus, että sen pitäisi ottaa ihan omalla painolla mukaan tähän hankkeeseen. Kiitos. Vielen Dank. Das wird natürlich eine Rolle spielen. Kiitoksia silläkin on merkityksensä. Tai sitten kun meillä on nämä historioitsijat täällä, jotka käsittelevät, tulee sitten varmaan äh, kova kamppailu. Kaik, tietysti kaikkea ei voida ottaa aina huomioon, mutta herra Tökes, olen varma, että tieteilijät, jotka tässä lautakunnassa ovat töissä, niin he ottavat myös ulkopuolista asiantuntemusta huomioon jos joku on saksalainen, ranskalainen siellä, hän näkee historian monet puolet. Hän katsoo, että miten Unkarissa ja Romaniassa asiat olivat ja miten Euroopan historia on siellä kehittynyt. He eivät varmaankaan unohda, että nämä hienot kirkot olivat siellä ja Sibiu Romaniassa on ihan vain esimerkkinä uskon kyllä, että ihmiset pystyvät siellä nämä arvioimaan oikein. Nämä sisältökeskustelut täytyy mielestäni käydä silloin, kun nämä ammatti-ihmiset ovat täällä. Äh, Martinez on tietysti hieno kollega ja hieno mies, mutta eihän voi kaikkeen tällaiseen vastata. Se olisi varmaankin liian vaikeaa. Eikä se ole hänen tehtävänsäkään. Jos se olisi hänen tehtävänsä, niin sanoisin hänelle, että sitten sinä et osaa. Kuka meistä sen sitten osaa? Vain äh, valittujen historioitsijoiden lautakunta pystyy tätä asiaa käsittelemään ja tätä heidän puheenjohtajansa tänne sitten seuraavaksi kutsutaan. Ja kiitoksia vielä näistä puheenvuoroista ja tämähän on tietoisuuden nostamista äskeisessä puheenvuorossa tehtiin. Hän kertoi meille läheltä sydäntään olevista asioista. Ja nyt rouva Versia, olkaa hyvä, sivu Oui, euh, merci, euh, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää herra Martinezia siitä, että hän näin jatkuvasti kertoo meille tämän erittäin mielenkiintoisen hankkeen edistymistä. Minusta historia on hyvin tärkeä tapa lähestyä asioita. Näin pystytään myös suhteuttamaan asioita, esimerkiksi nykyisiä kansainvälisiä eh, suuntauksia. Kun asioita katsotaan historian näkökulmasta, niin moni asia voidaan laittaa taas omalle paikalleen. Meillä Ranskassa historia, erityisesti Ranskan historia, on todella tärkeä, eh, tärkeällä sijalla ja tämä kirja on nimeltään meidän eh, esi-isämme goolilaiset. Ja tästä ehkä voitaisiin ottaa oppia. Meidän pitää olla varovaisia ja huomioida nämä kaikki eri ajatukset. Tietysti herra Martinsi kaikkeen voi vastata. Olisi mielenkiintoista kuulla, mitä eh, johtaja, museon johtaja voisi sitten sanoa, ehkä näin asiat voitaisiin asettaa omille paikoille myös liittyen tähän uskonnollisen ulottuvuuteen, sillä uskonnon nimissä Euroopassa on kuitenkin tapettu toisiamme hyvin paljon ensinnäkin eh, kristittyjen kesken ja sitten juutalaisten ja kristittyjen kesken. Erityisesti juutalaisten eh, massamurhat eivät alkaneet toisen maailmansodan alkana ja Ranskassa on erityisen pitkä historia tähän asiaan liittyen. Eli kaikki tämä on hyvin tärkeää Euroopan rakentaminen, rakentamisen yhteydessä. Sitten vielä yksi seikka. Minä harmistuttaa usein se, että Euroopan unioni puhuu ikään kuin Euroopan, koko Euroopan nimissä. Eli minä tässä mietin vähän tätä asiaa. Myös herra Martínez sanoi, että tämä on Euroopan parlamentin hanke, eli tämä on yksi Euroopan unionin toimielimistä. Ja sitten tässä on asioita, jotka liittyvät ulkomaailmaan. Minä haluaisin miettiä todellakin tätä muuta Eurooppaa, joka ei ole unionissa edustettuna, mutta jolle pitää kuitenkin antaa mm, tilaa. Ja. Merci, Madame Vergier. Merci, Madame Vergier. Sitten edustaja Korea. <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Martinesia, joka on hyvin tarkka niissä sanoissaan, mitkä hän asettelee. Tämä eurooppalainen historian talo on sellainen asia, joka minua on aina miellyttänyt ajatuksena, koska se on sellainen välitin, joka auttaa meitä myöskin tulevaisuudessa ymmärtämään sitä, mitä olemme aikaisemmin olleet ja mitä tulevaisuudessa tulemme olemaan. Ja olen sitä mieltä, että jotkut aspektit ja ongelmat rat- löytävät ratkaisunsa itsestäänkin kyllä, koska olisi aika vaikeata olla ymmärtämättä, että että jonkinlainen eh, renesanssi, barokki ja romantiikan aikakausi on ollut yhteinen ilmiö Euroopassa. Ja tietyt sitten korostukset maittain tietenkin ovat mahdollisia, mutta eurooppalainen historia on eurooppalaista historiaa. Meidän 1800-lukumme on ollut aivan selkeästi eurooppalaista historiaa. Ja 1900-luku samoin, samoin meillä on ollut kaksi maailmansotaa esimerkiksi ja tietyt kansalaissodat, sisällissodat, jotka liittyvät myöskin Euroopan ulkopuolisiin asioihin. Olisi tärkeää puhua historioitsijoiden ja heidän johtajansa kanssa, jotta ymmärrettäisiin paremmin joitakin aspekteja. Meidän yliopistomme ja kirjastomme ovat täynnä tekstejä ja kirjoja Euroopan historiasta, jotka jo itsessään kertovat eri näkökulmista historioitsijoiden ajatuksia Euroopan historiasta. Eli meillä on jo olemassa välineitä, joilla voimme kenties eliminoida jotakin siitä kritiikistä, mitä tänä aamuna olemme kuulleet. Minun mielestäni tässä asiassa meidän täytyisi tehdä paljon lisää työtä vielä ja olisi hyvä muistuttaa pakkia, että meidän valiokuntamme pitäisi olla juuri sellainen jatkuva yhteyspiste ja työrukkanen tässä asiassa, koska meillä on itsellemme asetettuna hyvin tärkeä tavoite. Nimittäin me haluaisimme kaikkien parlamentin juttutuokioiden ohessa ja lisäksi ymmärtää selkeästi, ketä olemme olleet, ketä olemme nyt ja ketä meistä tulee tulevaisuudessa. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Ehkä ihan lyhyesti muutama sana tästä ensinnäkin omasta ja uskallan sanoa, että ryhmänikin puolesta me ilolla tervehdimme tätä hanketta ja pidämme hyvänä, hyvänä että Euroopan historian taloa rakennetaan, koska tänäkin päivänä on todettava, että monella tapaa nämä viimeisetkin Euroopan vuosikymmenet ovat olleet menestyksen vuosikymmeniä, kun katsotaan integraatiota, vaikka integraatiossa ymmärrän, että onkin paljon vielä kehittämisen varaa ja, ja tiedän, että ystäväni Mikalski ja muutamat muut eivät kaikilta osin sille lämpene, mutta siitä huolimatta hekin ymmärtävät sen, että jos joku toinen vaihtoehto olisi ollut, niin se olisi todennäköisesti ollut niin, ehkä huonompi tässä kohden Euroopan kokonaisuuden kannalta. Mutta mitä tulee tähän sisältökeskusteluun ja muuhun, niin haluaisin sanoa, että kyllä meidän täytyy luottaa tässä asiantuntijoihin, eli, eli asiantuntijat varmasti tietävät millä tavalla, millä tavalla ja mitä aineksia tuo Euroopan historian talon niin näyttelyihin ja, ja siihen sisältöön pitää tulla. Mä ymmärrän sen, että täällä on hiukan pelkoa meidän poliitikkojen kesken, että unohtuuko joku ja korostetaanko jotakin ideologista linjausta tai, tai, tai suuntausta ehkä enemmän kuin jotakin toista. Tähän johtuu siitä, että meillä poliitikkoina on monesti hiukan tämmöinen tapakin, että me hiukan valikoivasti käsittelemme asioita ja, ja korostamme joitakin, mikä on meistä hyvä korostaa ja toisia jätämme vähemmälle korostukselle. Ja tässä suhteessa esimerkiksi kun, kun, kun äh, herra Tökes otti e-, e-, esille ajatuksen kristiuskon merkityksestä, niin uskon, että ei mitään sellaista asiantuntijaryhmää löydy Euroopasta, kuka jättäisi sen pois. Vain poliitikot, jotka jostakin syystä eivät halua tunnustaa historiaa ja perinteitä, voivat jättää sen pois esimerkiksi Euroopan unionin julistuksista. Että kristinuskon merkityshän on Euroopan koko sivistykselle ja koko Euroopalla ollut valtavan suuri. Vain poliitikot voi tehdä sen, ei kukaan historioitsija tai asiantuntija voi, olla, voi lähteä siihen mukaan, koska he tuntevat Euroopan historiaa ja tietävät sen, että, että koko sivistykselle ja koko eurooppalaiselle mm, kehitykselle kristiusko on ollut se perus perusperusta, minkä päälle se on rakentunut. Niin kuin me tiedämme, juutalaiskristilliset arvot, sitten hellenismin perintö, roomalainen oikeus ja näin edespäin. Nämä ovat niitä perusfundamentteja. Mutta sen verran tässä yhteydessä vain haluan sanoa, että hanke on siis hyvä. Sisällöstä varmasti osaavat päättää asiantuntijat ja, ja tässä suhteessa meidän poliitikkoina ei kannata lähteä kiistelemään kiistelemään niistä sisältökysymyksistä, vaan, vaan varmasti kun meillä on siellä mm, hyvä, hyvä joukko asiantuntijoita, jotka ovat perehtyneet Euroopan historiaan, he tuovat sen objektiivisesti ja laaja-alaisesti esille. Ja kaiken kaikkiaan mehän kaikki tiedämme, että niistä puutteellisuudesta ja vajavaisuuksista huolimatta, mitä Euroopassa tänäkin päivänä on, Euroopan unioni ja Eurooppa on ollut menestystarina. Huomaan jo tässä vaiheessa, lopetan puheenvuoroni, mutta että tämähän selvästi kiihottaa jotakin ystäviä täällä jo näkemyksiin ja siksikin, niin kuin sanoin, että on hyvä, että asiantuntijat ovat tekemässä sitä sisältöä tähän Eurooppa, Eurooppa-talo-hankkeeseen, niin silloin päästään teen paremmin. Okei. Mr. Kelly. Herra Kelly, olkaa hyvä. Uh, thank you very much, uh, Madam Chair, and thanks to... Kiitoksia. Ja kiitoksia herra Mäkinen syvästä työstä tällä alalla, joka varmasti vetoaa kaikkiin. Tämä on kuitenkin tärkeä hanke, erityisesti jos se voidaan keskittää, kuten puheenjohtaja sanoitte, Euroopan asioihin mieluummin kuin kapeisiin kansallisiin näkemyksiin. Näitä erityismuseoita on kussakin jäsenvaltiossa erikseen. Tietysti EUn historia tai siinä täytyy keskittyä siihen aikaan sen jälkeen, kun EU oli perustettu. Se on tärkeää. Olisin myös samaa mieltä herra Tökesin kanssa kristinuskon tärkeydestä Euroopalle on tendenssi vähätellä uskontoa. On tärkeää siis, ettei näin anneta tapahtua. Herra Takkula, mainitsin, että jätetään se asiantuntijalle. Kyllä jätetään se asiantuntijalle jossain määrin. Täytyy kuitenkin päättää näistä parametreista, että minkä puitteissa he toimivat. Ja ohjaaminen tietysti meiltä tässä suhteessa on tärkeää. Viimeinen kohta, jonka haluan mainita, on, että on, olen nähnyt hyvin ilkeän artikkelin, artikkeleita erityisesti brittitabloidilehdissä, joita toistellaan maassani vierailijaryhmistä Euroopan parlamenttiin ja niin edelleen. Kaksi kohtaa haluaisin tässä esittää. Toinen, kun vierailijaryhmiä tulee, annetaanko niille prioriteetti sisäänpääsy ja äh, ajatuksena vain toiseksi, että pitäisikö olla pakollista viettää vähän aikaa Euroopan historian talossa. En nyt vaadi vastausta heti, mutta se kyllä auttaisi joidenkin negatiivisten asioiden, epätylyjen, vääristelevien artikkeleiden kirjoittamista, joissa vähätellään Euroopan unionia ja luodaan yhä enemmän euroskeptisyyttä. Tämä antaisi hyvän panoksen siihen. Si, thank you. Kiitos kovasti. Sökönensä pohjalla, herra Boris. Dziękuję bardzo. Ja również chciałbym bardzo... Kiitoksia. Minäkin haluaisin kovasti kiittää kollegaa, kollega Martinesia. Ymmärrän niin, että tämä raskain työ on teknisten hallinnollisten rahoitusesteiden voittaminen, mutta idea on tässä tärkeä, se on erinomainen ja ennen kaikkea hyvin rohkea ajatus. Kukaan ei ole aiemmin lähtenyt tällaiseen yritykseen, että yhdessä paikassa kuvataan Euroopan historiaa. Sen vuoksi, että mitä aiemmin saamme tietää, että nämä sisältöasiat tässä museossa sen parempi, koska nähdään jo tänään, että se herättää paljon tunteita. Ja tietysti ensimmäiseksi minusta näyttää siltä, että täytyy kuvata koko Euroopan historia, ei EUn historia, koska sehän on, on poliittisesti rajoittunut ja Eurooppa on muotoutunut tuhansien vuosien aikana ja on kattaa mm, atenalaiset filos, filosofiat, Rooman, roomalaiset, atenalaiset filosofit, juutalaisuuden suuret dynastiat, tietysti kuningaskunnat, jotka ovat jotkut jo kukistuneet totalitarismit. Eli kysymys, miten kuvaamme tämän historian, eli hyvin jäykästi siitä siihen asti vai temaattisesti. Eli minun näkemyksen mukaan mitä pikemmin saamme tietää tämän sisällön, niin sen parempi, koska voimme sitten tukea tätä hyvää ideaa ja mm, odotamme tätä hetkeä, kun Ruva johtajamuseosta meille tämän sisällön esittelee, mitä sillä tulee esille. Kiitoksia. Tämä rouva, josta kaikki olemme puhuneet, on Taija von van Kaal, on johtaja, projektijohtaja. Hän istuu siellä Hänellä on silmälasit pitkä tumma tukka, hän istuu siellä takana. Hän tulee Sloveniasta mutta hänellä on hollantilainen, hollantilaiset juuret. Ja siellä on valiokunnan aiempi työntekijä, istuu hänen vieressään. Hän on siirtänyt työpaikkaa. Oikein hyvä, että kulttuurivaliokunnan aiempi työntekijä on tässä. Konstantse, äh, tervet, olette hyvin tervetullut tänne. Teillä on paljon tehtävää. Ja Martin sanoi meille jokaiset vastaukset, mutta lyhyesti. Thank you, thank you, uh, uh, Kiitos. Yritän tässä nyt keskittyä asiaan, mutta jotkut puheenvuorot olivat todella, todella tärkeitä. Aivan ensiksi Ramikalski. Nyt on ymmärrettävä, että olisi ollut aika helppoa tehdä sellainen museossa on 27 eri huonetta ja kuhunkin laitetaan yhden maan historia. Tämä olisi ollut erityisen helppoa, erityisesti jos olisi pyydetty kunkin maan hallitukselta, että siihen olisi pantu maan historiaa näytteille ja tuskinpa äh, kaikki ihmiset missä maassa olisivat sitten yhtyneet tähän näkemykseen. Ei, tässä on paljon suurempi haaste ja kyseessä on eri asia. Ja hän on aivan oikeassa sanoissaan, että kyseessä on Euroopan historia, mutta aivan oikein tässä keskitytään yhtenäisen Euroopan rakentamisen historiaan. Tämä tässä on haasteena, eli pitäisi saada aikaiseksi sellainen museo, joka kertoo menneisyydestä, joka kertoo koko tästä prosessista. Ja täällä on puhuttu ihmeestä, sitä on puhuttu monta kertaa, että tässä ei pidä niinkään puhua eri maamärstilmaita on tullut ja mennyt ja sulautunut toisiinsa. Eli puhutaan koko mantereesta. On sellaisia maita, jotka nyt ovat todella tärkeitä ja keskeisiä tässä Euroopan historian vaiheessa, mutta niitä ei kuitenkaan ollut e- esimerkiksi 100 vuotta sitten olemassa tai 70 vuotta sitten, 150 vuotta sitten, vain hyvin harva maa oli itse asiassa olemassa 150 vuotta sitten ja että sillä olisi samat rajat kuin tällä hetkellä, ehkä kolme neljä tällaista maata koko tässä vaan ryhmässä. Eli museon tarkoituksena ei ole toistaa taas kerran sitä, mikä löytyy sadoista eri museoista. Ei haluta kuvailla taas kerran sitä, että Euroopassa on tämä meri ja se rajattu tähän toiseen mereen ja sitten siellä on näitä vuoria, näitä jokia. Ei, tästä ei ole kyse, vaan halutaan tehdä selväksi eräs hyvin tärkeä seikka – halutaan osoittaa, että tietyistä perusarvoista ja poliittista toiminnasta ja poliitikkojen ottamasta vastuusta liikkeelle lähtien tällä hetkellä, kun poliitikkoja kohdellaan kovin huonosti eri syistä ja ihmisten mielikuva heistä on yleensä hyvin, usein hyvin kielteinen, niin halutaan osoittaa, että arvoista, politiikoista ja politiikasta on tämä kaikki syntynyt. Täällä on tapa, tapettu miljoonia ihmisiä satojen vuosien aikana ja kuitenkin tästä aloista on tullut rauhan ja vakauden ja sosiaalisen edistyksen ja integraation symboli. Eli vaikka vaikka emme ehkä siitä pidä, niin tälle kaikille ainoa nimi, joka sille voidaan antaa, on Euroopan unioni. Se ei ole koko Eurooppa, mutta se on kuitenkin tämän koko ihmeen ydin. Ja Euroopan unionin ulkopuolella, erityisesti muilla mantereilla, ajatellaan, että tämä on johtotähtenä eh, sielläkin. Tämä käy ilmi selvästi, jos käy Latinalaisessa Amerikassa, Aasiassa, Afrikassa. Meitä pidetään esimerkkinä, mallina siitä, miten sodan tilalle saadaan rauha kuoleman tilalle elämä ja ihmisoikeusrikkomuksista päästään ihmisoikeuksiin, autoritaarisesta vallasta demokratiaan siirrytty. Ja 4000 neliömetriä, tämä on näyttelytila, todella näin on. Ja haluaisin myös mainita, että tämän akateemisen tiimin johdossa on professori Boro J, eli hyvin eh, tunnettu puolalainen professori, aika tiukka, aika tiukka mies, mukava sellainen, mutta on aika tiukka, kun hän ilmaisee mieltymyksiään tai erimielisyyksiään. On kuitenkin selvää, että maat ovat muuttuneet minä en ole uskovainen, mutta minä olen kuitenkin saanut tehdä aika läheistä yhteistyötä Paavi Johannes Paavali II kanssa ja eräässä keskustelussa, mitä kävimme, me puhuimme Puolasta silloin ja hän kertoi minulle, no minä siis sanoin hänelle, että minusta Miskevits, joka on on, hänen, on minun mielestäni suurin puolalainen eh, runoilija, mutta sitten Paavi kertoi, että hän oli kuitenkin Liettuasta kotoisin, eli niin Vatikaanissa sain kuulla, että hän oli syntynyt Liettuassa alun perin tämä suurrunoilija. Eli onko Miskivit sitten osa Liettuan historiaa vai Puolan historiaa? No hän on osa koko Euroopan historiaa. Ja tämä on totta, jos ajatellaan vaikkapa unkarilaisia, no historioitsijat ovat ainoita, jotka kykenevät ymmärtämään sen, että historia ei todellakaan kunnioita rajoja, sillä rajat ovat vaihtuneet ja siirtyneet koko ajan, ihan koko ajan ne ovat muuttuneet. Ja sitten täällä oli kaksi konkreettista kysymystä. Yksi liittyy kuluihin ja sitten täällä joku muukin viittasi tähän 60 miljoonaa euroa suurin piirtein. Tämä on päätetty budjettiyhteyksissä 60 miljoonaa euroa. Tässä kustannukset, eli museon aloitusvaiheeseen asti ja sitten, sitten käyttökustannukset olisivat noin 11,5 miljoonaa, 12 miljoonaa euroa vuodessa. Ja joku kysyi tästä ja tässä yhteydessä komissio on luvannut osallistua oleellisilla tavalla tähän. Ja meidän pitäisi etsiä mielestäni sponsoreita ihan kaikkialta. Jäsenvaltiot, neuvosto tai ehkä jotkut yksityiset tahot haluaisivat antaa tukensa tälle hankkeelle. hankkeelle. Eli me emme tietysti voi nyt vain lähteä ja jäädä odottamaan, että yksityiset investoijat haluavat tulla mukaan ja sitten vasta avataan museo. Sitten kun museo aukeaa, niin ihmiset antavat varmasti sille rahaa. Eivät hän ketkään halua laittaa rahaa tähän hankkeeseen, jos se riippuu vain parlamentin tahdosta etukäteen, sillä sitten nekin haluavat tulla päättämään, mitä siellä kerrotaan. Eivät eikä kukaan halua hyväksyä sitä, että parlamentti eh, nämä päätökset tekee, sillä siellä ehkä ajatellaan, että huomenna parlamentti taas hylkää tämän hankkeen. Tämä on tärkeää. Ja sitten täällä puhuttiin 18 historioitsijasta. Ei tietysti ole kyse siitä, että olisi yksi historioitsija per museo. Nämä eivät sitä, vaan se kaikki historioitsijoita, vaan myös museoalan eh, ammattilaisia eihän ketään heistä ole valittu kansalaitunsa pohjalta, ei puolalaista, joka siellä on mukana, eikä, eikä unkarilaista tai ranskalaista tai espanjalaista. Kaikki he ovat henkilöitä, joilla on jonkunlainen näkemys. Toiset ovat ehkä antiikin historiaan erikoistuneita, suurin osa taas integraatioprosessin historian Suurin osa on 1900-luvun ja tämän vuosisadan historian asiantuntijoita, mutta sitten siellä on myös keskiajan tuntijoita ja kaikkien vähiten oleellista tässä on henkilön kansalaisuus. Minä tunnen jotkut heistä ja joidenkin joidenkin kansalaisuus pitää oikein paperista tarkistaa, sillä siellä on joku espanjalainen, joka puhuu vähemmistöistä, joku unkarlainen, joka puhuu uskonsodista joita ei ehkä käyty ollenkaan Unkarissa. Eli tällä tavalla tämä tällä hetkellä toimii. Ja sitten Anastasia Kammevert Kiitos kaikesta tästä tuesta, mitä annette hankkeillemme. Olisi hyvin tärkeää, että valiokunta kuuntelisi johtaja Taijaa täällä ja näin päästäisiin sisältökysymyksiin. Mutta jos meillä on 4000 neliöä, toisaalta toista neliötä käytössämme, eihän tämä ole valtava määrä, mutta kuitenkin ihan Tämä ei siis ole irrelevanttia, mutta kyllähän siinä on puitteet tälle. Meidän pitäisi nyt löytää joku puolue poliittisesti neutraali lähestymistapa tässä pysyvässä näyttelyssä. Ja vaihtuvat näyttelyt sitten antaisivat mahdollisuuden erilaisille näkemyksille. Tämä on poliittinen hanke, sillä tämä on toimielimistä kaikkein poliittisin tämä Euroopan parlamentti, joka tästä päättää. Ja sitten nämä vaihtuvat näyttelyt olisivat sellaisia, että ne voisivat heijastella poliittisia prioriteetteja – ja voisin ymmärtää, että ne, jotka ovat minun poliittista perheestäni, niin pikemminkin haluaisivat ehkä näyttelyn, joka kertoo naisten oikeuksista ja naisten osallistumisen edistymisestä Euroopassa tai vaikkapa ammattiyhdysliikkeessä ja joku muu voi esittää kristinuskoa koskevaa näyttelyä tai jotain muuta, mutta tämähän, tai yrittäjyyttä tässä yhteydessä Eli nimenomaan vaihtuvien näyttelyiden kautta voidaan sitten huomioida parlamentin moninaisuus, mutta tämän lisäksi voidaan kutsua tänne näyttelyitä, jotka tulevat hyvin erilaisilta elimiltä kuin mitä me olemme ja jotka koskevat sitten jotain tiettyä aihepiiriä. Eli tähän pitää pyrkiä. Minä jo sanoin, että käyttökustannukset tulevat olemaan noin 12 miljoonaa vuodessa tämän päin laskelma, mutta kun minä nyt teidän kanssa keskustelen kollegoiden kanssa, niin se kuinka paljon tämä tulee maksamaan 2016 mm, riippuu hyvin monesta eri tekijästä. Edustaja Keli, yksi asia, josta on painostettu kovasti, en että sisäänpääsyn pitäisi olla ilmainen. Ja sitten toisaalta museo toimisi kuutena päivänä viikossa ja yhtenä päivänä se olisi auki myöhäisen iltaan asti. Eli vaikuttaa siltä joskus, että kun on laskeltu näitä kustannuksia, niin tämä varmasti toteutuu. Ja sitten toisaalta tämä riippuu siitä, miten lähdetään toimimaan. Kuinka paljon sinne tarvitaan ihmisiä varmistamaan turvallisuus tällaisessa eh, rakennuksessa, joka on auki 18 tuntia päivässä, kuinka monta henkilöä tarvitaan eh, turvallisuuden varmistamiseksi? Eli kun tässä puhutaan 11 tai 12 miljoonasta eurosta, niin minusta tuntuu, että ei tähän pidä nyt skeptisesti suhtautua, mutta pitää tietää, että tämä on aika lailla summittainen arvio kuitenkin ja se nähdään sitten, kun tämä lähtee toimimaan. Ja sitten edustaja Tyykesille sanoisin, että hän on ollut todella oleessa roolissa varapuhemiehenä toimiessaan se, mitä hän sanoi, on myös todella oleellista. On hyvin tärkeää, että museossa päästäisiin tällaisen musta-valkoisen näköön tavan yli historiassa. Eli meillä oli toisaalta hyvät länsi-eurooppalaiset ja sitten pahat itä-eurooppalaiset, mutta näin ei kuitenkaan ollut siinä. Minä olin vankilassa, kun taistelin vapauden puolesta ja tämä ei kuitenkaan ollut Itä-Euroopassa. Eli pitää nyt ymmärtää, niin kuin ystävä sanoi, että meillä on ollut tilanne, joka oli peräisin kylmästä kylmän sodan ajalta. Siellä oli diktatuureja, jotka olivat hyvin kielteisiä, niin kuin kaikki diktatuurit, ja vapautta poljettiin täällä ja tuolla ja kaikkialla. Ja nyt on ymmärrettävä ja pyrittävä saman aikaisiksi ymmärrystä niitä kohti, jotka jossain päin joutuivat taistelemaan kansallisen eh, ihmisarvonsa puolesta tai ihmisoikeuksien kunnioituksen puolesta. Ja sitten pitää muistaa, että oli myös ihmisiä, jotka tukivat niitä, jotka taistelivat, sillä tämäkin on eurooppalaista solidaarisuutta. Eli annettiin tukea niille, jotka näiden aihe- asioiden puolesta taistelivat. Esimerkiksi tuki unkarilaisille vuonna 1956, Tsekoslovakialle vuonna 1908 tai Espanjan vuosien ajan. Tämä on osa historiaa. Ja kaikki tämä oli todella tärkeää niille jotka ovat olleet vankilassa minulle, milloin menee ihan, ihan kanan lihalle, kun tämän mainitsen, että ihmiset, jotka eivät ole koskaan edes käyneet teidän maassa tai minun maassani, ja kuitenkin he antoivat tukensa. Tämä on todella suuri arvo, tämä antoi paljon uskoa ja toivoa. Ja sitten vähemmistöt ja uskonto, tietysti ne on huomioitava. Uskonto on ehkä aika hankala asia. Rova Vernia sanoi tämän, sillä uskonto tulee vaikeuttamaan asioita. Ei uskonto sinänsä, vaan uskonnollisen vaikutuksen historia minun maassani 800 vuoden ajan oli muslimivalta, ei siksi, ettäkö muslimit olisivat vallaneet maan. Sinne tuli 10 000 muslimia, eli 800 vuotta tarkoitti sitä, että Espanja oli muslimimaa siellä. Muslimita syntyi ja 20 sukupolvea siellä eli. Eli on sellaisia Espanjan alueita, joissa muslimit olivat vallassa, kristityt ja juutalaiset pystyivät harjoittamaan omaa uskontoaan ja siellä kirjallisuus, tiede, arkkitehtuuri kukoisti, mutta sitten kun kristin usko ajoi heidät ulos, niin heti kun kristityt vapauttivat lainausmerkeissä jonkun alueen, niin juutalaiset eivät juutalaisena voineet jatkaa työskentelyä ja muslimien piti joko kääntyä kristin uskoon tai heidän piti paeta tai sitten heidät Eh, murhattiin. Tätä ei löytynyt meidän historian kirjastamme. Minun kirjo, historian kirjassani luki, että me vapa, vapautimme maamme ja sieltä sitten eh, potkasimme pois nämä eh, vääräoppiset, mutta ja että tässä oikeaoppiset taas saivat maan haltuunsa, mutta tämä on hyvin monimutkainen asia. Meidän maassamme puhuttiin aina uskon sodista, uskon sodista. No minä en ole koskaan nähnyt historian sotia tai, tai sotia, jotka olisivat koskeneet kulttuuria tai sotia, jotka olisivat koskeneet urheilua, mutta uskon sotia, kyllä, nämä olivat itse asiassa kristittyjen välisiä sotia. rover Versia. Tässä joka tapauksessa oleellista on se, että uskonto ja vähemmistöt on otettava mukaan tähän museoon. Ja tämä on taas näitä suuria haasteita tässä hankkeessa. Tämä hanke on nyt saatanallisen vaikea. Minä sanon tämän ei kristittynä, tämä on valtava, valtava haaste. Ja sitten Rova Versia, teille jo vastasin joihinkin kommentteihin. Totta, ei tämä voi liittyä nyt ainoastaan Euroopan unionin alueisiin, sillä Euroopan unioni kattoi vain kuusi maata ensin ja sitten 23 ja kohta 24 ja 24 tässä on Kroatia, sitten Slovenia, niitä maina ei ollut edes olemassa niin kuin valtioina silloin, kun tämä prosessi lähti liikkeelle. Eli mm, kuten näitte, niin, no niin muitakin esimerkkejä olisi, mutta joka tapauksessa tämä oli hyvin tärkeää, mitä sanoitte. Tulee olemaan myös hyvin tärkeää se, että ihmiset pystyvät museossaan näkemänsä kautta suhteuttamaan ja suhteellistamaan vähän nämä ongelmat ja pystyvät sitten ottamaan etäisyyttä siihen, mitä historian kirjassa kouluissa sanottiin. Ja sitten edustaja Skurria, aina kun te puhutte, niin nämä sanat aivat aina tekevät suuren vaikutuksen minun. Jotkut ihmiset puhuvat tällä tavoin. Ja kun te puhuitte, niin minä todella liikutun ajatellessani sitä, kuinka suuri tämä hanke on. Kun minä herra Pötterin kanssa aloitin työskentelyn tämän kaiken piirissä, niin ajattelin, että tämä ei millään kyllä onnistuisi, mutta minä ajattelin, että kyllä tähän, tässä pitää tehdä ihan kaikkensa, jotta tämä voisi ehkä onnistua, mutta tämä vaikutti niin mahdottomalta mielessäni, että en todellakaan uskonut, että se voisi luonnistua, sillä se, että saatetaan yhteen ja huomioidaan kaikki nämä haasteet samanaikaisesti, niin tämä vaikutti ihan mahdottomalta, mutta toisaalta huomioitu, että Saksa on onnistunut tämän tekemään, mutta hyvin tärkeät maat, jotka ovat pyrkineet jotain samaa tekemään, esimerkiksi Alankomaat ja Itävalta, siellä tämä ei ole onnistunut. Siellä ei ole onnistunut. Vuosikausia on pyritty tähän, mutta ei. Ja itse asiassa tämä meidän hankkeemme on sellainen, joka, jota esitettiin jo 20 vuotta sitten, ja silloin ei onnistunut mielestäni esimerkiksi siksi, että keittiössä oli aina kaksi kokkia, eikä parlamentti pohtia ollut, joka olisi tätä koko idea vienyt eteenpäin. Ei, toivottavasti tämä nyt onnistuu. Ja sitten herra Takkula. Hän ei ole enää paikalla, ai eikö? No, harmi. Mutta joka tapauksessa hänelle ja herra Kellille tietysti kristinusko on oleellinen osa. Kuka tätä voi lähteä kiistämään? Mutta meidän ei pitäisi kuitenkaan lähteä siitä, että tämä on se oleellisin elementti, mitä on. Se on tärkeä elementti, mutta on paljon muitakin elementtejä. Ja sitten Raskurja oikein hyvin puhui siitä, että on olemassa erilaisia trendejä, joskus kulttuurisia trendejä, jotka eivät ollenkaan tunne rajoja. Nyt on mielenkiintoista havaita se, että Euroopassa pystyttiin matkustamaan ilman passeja. Kyllä rajoja oli, mutta ihmisiä, on puhunut ihmisten kanssa, jotka syntyvät Transylvaniassa ja he olivat lähtöisin Itävalta-Unkaria, Itävalta-Unkarista ja sitten heidän kansalaisuutensa on vaihtunut viisi kertaa hänen ikänsä aikana. Ja eräs hyvin vanha rouva kertoi minulle, hän oli soittaja, että hän oli matkustanut Lissabonista Pietariin ja tämä tapahtui 1800-luvulla orkesterin kanssa. He matkustivat. Minä kysyin, no, mutta miten tämä onnistui? Oliko teillä sitten näitä eri valuuttoja kaikkialla? Ei, meillä oli viulu, hän sanoi. Me soitimme ja me olimme viinistä. Ja ei kukaan tiennyt, olivatko he viiniläisiä vai juutalaisia vai siivenburgilaisia. Ei tämä ollut niin tärkeää. Kotona he puhuivat Unkaria joidenkin kanssa. Ja sitten Slovakia taas joidenkin muiden perheisten kanssa. Niin, edustaja Kelli, kiitos teillekin siis oikein paljon. Te sanotte erittäin oleellisen asian. Tämä hanke Sillä oli valtava määrä, no sanotko nyt vihamiehiä, no ehkä vihamiehiä. Kaikki ne, jotka vastustavat Eurooppaa, Euroopan rakentamisia, he olivat tässä vihollisia. Mutta heidän kanssaan tietysti vaikea keskustella mistään, sillä he vain kieltäytyvät eurooppalaista identiteetistä, sitä ei ole olemassa, eurooppalaista historiaa ei ole olemassa. En tietysti jos joku sanoo minulle, että Euroopan historia ei ole olemassa, niin en minä pysty häntä vakuuttamaan siitä, että tarvitsemme funktion, joka käsittelee Euroopan historiaa. Mutta heitä oli aika paljon. Ja sitten oli sellaisia, jotka kysyivät, miksi parlamentin pitäisi tulla mukaan tällaiseen aloitteeseen. Ja tämä oli ihan järkevä kysymys, sillä ei mikään muu parlamentti ole koskaan aikaisemmin lähtenyt tällaista, lähtenyt tällaista luomaan. No, vastaus oli, että jos me emme tähän ryhdy, niin kukaan muukaan ei sitä tee. Ja me kuitenkin tarvitsemme tätä hanketta. On tärkeää kertoa ihmisille, mikä Euroopan identiteetti on ja miten me olemme onnistuneet siinä, mitä olemme tehneet. Sitten jotkut sanoivat, että tämä ei olisi hyvä juttu nyt kriisitilanteessa, että periaatteessa hyvä ajatus, mutta ei kriisitilanteessa. Näin on aina sanottu kaikkien kriisialoitteiden osalta aina, kaikkina eri hetkinä aina on muita prioriteetteja, jotka ovat tärkeimpiä, mutta monet joudumme kuitenkin vakuuttamaan ja me olemme nyt vakuuttaneet hyvin monet heistä, mutta tietysti on paljon epäileviä, erityisesti brittitabloideissa skeptikkoja löytyy. Ehkä Irlannissa niiden vaikutus on suurempi kuin muissa maissa, mutta jopa hyvin Euroopan myönteisissä maissa, kuten Saksassa, on todellakin kyseenalaistettu se, pitääkö tätä jatkaa, onko tämä jo ihan menetty mahdollisuus, tämä on rahaa reikä, hänen niin kannattaa rahaa tuhlata. Tämä on ihan järkevää. Ja meidän pitää siksi hänen käydä kertomassa, miksi tätä tarvitsemme. Ja sitten herra Boris, no ei kovinkaan paljon nyt enää ole sanotaan, mutta haluaisin kuitenkin sanoa, että hallinnollisia ongelmia on, niistä kyllä pääsemme. Ainoa vaara on nyt se, että sen sijaan, että museo aukeisi 2014, niin se Tämä toimintansa ehkä 2015, mutta kyllä näistä pääsemme. Ja sitten sitä paitsi äh, Rova Duran on ollut Belgian Belgiassa ministerinä ja hän pyrkii tässä nyt erityisen aktiivisesti edistämään näitä keskusteluja heidän kanssaan. Ja sitten rahakysymykset, nämä on nyt ratkaistu ja nyt ei pidä missään tapauksessa sallia sitä, että rahaa kulisi paljon enemmän kuin mitä on suunniteltu. Tämä olisi todella, todella vaarallinen juttu. Ja sitten pitää taas ymmärtää kaksi tosiaan täydentävää seikkaa. Ensinnäkin se, että pysyvä näyttely ja vaihtelevat näyttelyt täydentävät toisiaan ja sitten toisaalta Euroopan historian talo ja parlamentaarium ja täysistunto mm, rakennus täydentävät toisiaan. Ja sitten ihan viimeisenä asiana, no itse asiassa museossa ei nyt kovin paljon puhuta antikin historiasta, kyllä vähän pitää puhua vanhoistakin asioista, eli keskiästä niin poispäin, mutta kyllä tämä on nykyhistorian museo, se pitää nyt ymmärtää. Ja se, mitä minä haluaisin lopettaa, on, että meidän on vaikea saada ihmiset ymmärtämään, että tämä hanke ei ole vain tarpeellinen, vaan myös välttämätön joidenkin mielestä täällä. Ehkä ei teidän mielestänne, mutta ainakin minun sukupolveni ihmisille, ihmisille, jotka ovat ehkä jonkun verran minua nuorempia, mutta kuitenkin lähellä minun ikääni, tämä tulemaan hyvin liikuttava museo, koska se kertoo meidän elämästämme. Ja kun jotkut ovat tämän sanoneet hyvin myönteisessä mielessä, niin minä olen kiistänyt tämän. Minä sanon, että ei tässä nyt tarkoituksena ole tehdä siitä meille relevanttia, relevanttia museota, koska se on ikään kuin peili, josta näemme oman elämämme, vaan nyt on varmistettava se, että tästä museosta tulee myös oleellinen lapsillemme, jotka eivät koskaan kokeneet sitä, mitä me olemme kokeneet, ja sitten lastemme lapsille, jotka eivät ole koskaan kokenut, mutta ei siis ollenkaan, ollenkaan kokeneet mitään tästä. Minun maassani joskus yllätyn kovasti nähdessäni, että lapsi, joka on nyt 10, 10-vuotias, niin hänelle kenraali Franco ja sitten tämä katoillinen kuningaspari 1500-luvulta, 1400-luvulta ovat ikään kuin samaa samalla tasolla. Eli se, mitä tapahtui 50 vuotta sitten tai 500 vuotta sitten, niin pienen lapsen kannalta, jos hän on nyt 11-vuotias, niin se on ihan sama, että No se on siellä horisontissa jossain kaukana. Eivät he näe tätä etäisyyttä, että siinä on nyt 500 vuotta kahden sen välillä. Eli tässä todellinen haaste on nyt se, ei niinkään se, että tämä vaikuttaa meihin ja liikuttaa meitä, koska me näemme sieltä oman kokemuksemme, vaan että me nyt rakennamme nyt jotain sellaista, josta on hyötyä meidän lapsillemme. Eli kiitos oikein paljon taas kerran, että kuuntelitte minua. Ja tulemme sitten myöhemmin taas kertomaan lisää yksityiskohtia. Anna Mäfloidia harvoin, mutta kollega Martinez on sen todellakin ansainnut. Tämän empatian myötä hän vie projektia eteenpäin ja tämä on äh, puoluerijat ylittävä hanke, jossa hän ja Pöttering ovat promoottoreita ja näistä vastauksista juuri kuultu, miten tärkeä tämä hanke, jos me emme sitä tekisi. Ja joku toinen saisi sen idean, niin meillä ei ole mitään mahdollisuutta vaikuttaa asiaan. Meidän täytyy se tehdä. Meidän se täytyy tehdä mielestäni ja me teemme sen tässä hengessä, jota nyt on täällä kuvattu moneen kertaan. Meillä nyt on varmaan tuleekin sitten tulevaisuudessa keskustella projektijohtajan kanssa. Emme halua tietysti teitä ajattelutyössänne häiritä, jos se vaan teille sopii. Ja me seuraamme tätä hanketta edelleen ja tänään nimetyt asiat, niin nehän tietysti vaikuttavat myös teidän käsitykseen, niin oletan ja siitä lähden. Joten kiitoksia ja vielä kerran, hyvä kollega, ja nyt päästämme teidät seuraavan kokouksiin ja me jatkamme esityslistan mukaan. Merci ja bientôt. Okay. Bon, alors. Ça fait du bien, hein <laughs> Bon, ok. Uh, we have only, only... Vain yksi kohta esityslistalla jäljellä. Sitten polkapää osaston pääjohtaja tulee iltapäivällä. Nyt sitten valtion rajat ylittävän vapaaehtoistoiminnan tunnustaminen ja esittäminen EU-ssa. 20. syyskuuta komissio teki tästä tiedonannon tästä vapaaehtoispolitiikasta ja tähän muistatte, että vapaaehtoistyön teemavuosi oli viime vuosi ja tämä tiedonanto tunnustettiin ja siinä, tai haluttiin tunnustaa ja tukea rajat ylittävää vaatteistyötä eu -ssa. Ja nyt meillä on sitten mahdollisuus kuulla kollega Skuriljalta, että mitä hän on mieltä tästä tiedonannosta, miten hän sitä arvioi, ja nyt puhun häntä puhumaan asiasta. Ja tämän asiasta keskustelun päätteeksi meille koordinaattorin koko sitten on lounastauko ja sitten kello 15 tavataan herra Polkerin kanssa, joten kaikki tietävät äh, aikataulun nyt. Herra Skorilja, olkaa hyvä. Dunka, joo. Puheenjohtaja, yritän käyttää mahdollisimman vähän aikaa niin, että kollegoilla olisi mahdollisuus myös käyttää puheenvuoro. Haluaisin ensinnäkin kiittää edustaja tai Rova Fontanilia sihteeristöstä, jonka kanssa tein erinomaista yhteistyötä ja myöskin niiden valiokuntien edustajien kanssa, joiden kanssa tapasimme tämän aiheen lisäsyventämiseksi. Alussa meillä oli kaksi pääkohtaa, joita pidimme tärkeimpänä. Ensinnäkin pitäisi kalibroida vapaaehtoistyön käsite. Tiedämme, että kyseessä on termi, joka on eri maissa eri tavoin hahmotettu ja tulkittu. Ja halusimme korostaa, mitä me tarkoitamme vapaaehtoistyöllä. Ja toisessa pääkohdassa halusimme korostaa, kuinka merkittävä vaikutus viime vuoden, siis 2011 2011 vuoden vapaaehtoistyön teemavuosi on vaikuttanut koordinoidessaan järjestöiden yhteistyötä ja myöskin eri järjestelmien hyvien käytänteiden vaihtamisessa. Mielestäni on tärkeää muistaa myös ja muistuttaa, kuten esimerkiksi Liettuan kaltaisissa maissa viime vuonna ensimmäistä kertaa hyväksyttiin vapaaehtoistyötä koskeva ensimmäinen valtakunnallinen laki. Ja tämä oli vapaaehtoistyön teema vuoden naisilta varmasti. Ja muissakin maissa hallitukset ovat tarttuneet tämän sektorin toimintaan tehokkaammin ja ryhtyneet modernisoimaan sitä koskevia aikaisempia normeja ja lakeja. Ja tämä on pitkälti sen suuren keskustelun ansiota, jota viime vuonna teemavuoden aikana käytiin. Viime kerralla jo sanoin, kun tätä asiakirjainista ryhdyttiin käsittelemään, että komission tiedonanto oli joka tapauksessa sellainen, jonka katsoimme oikein hyvin laadituksi ja hyvin valmistelluksi. Olemme korostaneet eri yhteyksissä joitakin seikkoja, joita pidimme tärkeimpinä, ja olemme ottaneet sitten mukaan myös muita kohtia, esimerkiksi sen seikan, että myös eri tasoisten viranomaisten täytyy kiinnittää vapaaehtoistyöhön huomiota, erityisesti koskien va- vammaistyötä, nuorisoa ja henkilöitä, joilla on heikommat mahdollisuudet kuin muilla toimia yhteiskunnassa. Tarvitaan myöskin lisää tietoa kansalaisyhteiskunnan järjestöille, jotta ne voisivat ymmärtää ja tietää, mitä mahdollisuuksia Euroopan unioni ja myöskin Euroopan ulkoisissa, ulkopuolisissa valtioissa, Euroopan unionin ulkopuolisissa valtioissa vapaaehtoistyölle tarjoaa. Ja ehdotimme, että ja pystytettäisiin tällainen Euroopan unionin keskitetty portaali, jossa tarjottaisiin tietoa ohjelmista, kuluista, osallistumisehdoista kaikille niille tahoille, jotka haluavat osallistua tähän työhön. Halusimme myöskin korostaa jäsenvaltioiden merkitystä, kuinka tärkeää olisi ottaa käyttöön tällainen vapaaehtoistyön mittaamismenetelmä tai työkalu. Joissakin tapaamisissa John Hopkins yliopiston edustajien kanssa olemme käsitelleet esimerkiksi ilon hyvä, hyväksymää vapaaehtoistoiminnan arviointimenetelmää ja sitä, kuinka tärkeää olisi tällainen menetelmä tai työkalu saada Euroopankin käyttöön, koska se tasapainottaisi eri jäsenvaltioiden eriäviä lainsäädäntöjä ja käytänteitä tällä alalla. Viime vuosi, joka oli aktiivisen, tai tämä aktiivisen isä ikääntymisen teemavuosi on yhteydessä myöskin vapaaehtoistyöhön siinä mielessä, että otetaan huomioon tämän kolmannen elämänvaiheen merkitys. Ja siinä yhteydessä halusimme korostaa myöskin urheilun merkitystä, koska sehän kuuluu nyt EUn uusiin toimialoihin. Sekä komissiossa että parlamentissa olemme halunneet pitää esillä urheilun alalla tapahtuvan vapaaehtoistyön merkitystä. Lisäksi halusimme korostaa myöskin, kuinka Tärkeää olisi kutsua kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset antamaan vapaaehtoistyölle riittävä näkyvyys ja erityisesti ympäristötyötä tekeville vapaaehtoisjärjestöille, kuten myöskin kulttuurisen ja taiteellisen pääoman parissa työskenteleville vapaaehtoistyöille. Ja vielä lisäksi haluamme pitää esillä luonnonkatastrofien yhteydessä tehtävää vapaaehtoistyötä. Komission ehdotus siitä, että perustettaisiin tällainen Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukot, on mielestämme erityisen onnistunut ja mielenkiintoinen aloite. Kuten myöskin eurooppalainen osaamispassi, jonka tarkoituksena on saada aikaan se tilanne, että vapaaehtoistyössä hankitut osaamiset ja taidot tulisivat asianmukaisesti ammatillisessa elämässä tunnustetuiksi osaksi oppimistapahtumaa, epävirallista tai arkioppimisreittiä. Ja vielä halusimme korostaa järjestöiden ja yhdistysten merkitystä, niiden roolia tällä vapaaehtoistyön sektorilla, koska ilman näitä tahoja ei voitaisi vapaaehtoistyötä edes käsittää olevan. Taloudellista tukea ja apua tarvitaan entistä enemmän ja erityisesti kriisitilanteissa, koska vapaaehtoistyöjärjestöt ja yhdistykset onnistuvat monesti tällaisissa tilanteissa toimimaan tehokkaasti ja nopeasti silloin, kun esimerkiksi valtiot tai alueet eivät siihen pysty. Perusteluosuudessa halusimme korostaa sitä, että vapaaehtoistyö on sellainen dialogin käyntiväline muun maailman kanssa, johon kaikki jäsenvaltiot voivat osallistua, koska kaikki valtiothan eivät kuulu Euroopan unioniin, ja sitä myöten vapaaehtoistyötä voidaan esittää ylpeänä myöskin ikään kuin eurooppalaisena tuotoksena, eurooppalaisena, eurooppalaisen mallin edustajana sosiaalisesta kohesiosta ja yhtenäisyydestä. Näitä seikkoja pidämme erityisen tärkeinä omalle, omille yhteiskunnillemme täällä Euroopan unionissa. Tässä aivan lyhyesti tärkein pääsisältö ja tietenkin mietinnön voitte lukea sitten itse ja esittäisin tarkistuksia. Tässä olivat vain ne pääseikat, joita halusin nostaa tästä esille teidän harkittavaksenne ja edelleen työstä, työstettäväksenne. Kiitoksia. Grazie, Marko. Kiitoksia, Marko. Sitten Nevenelová seuraavaksi. Ďakujem vám pekne. V prvom rade by som chcela povedať, že pán spravodajca naozaj vidno, že sa Kiitoksia paljon. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että esittelijä on kovin hyvin tietoinen vapaaehtoistyön eri aspekteista ja siihen sisältyvästä sisältyvistä asiakokonaisuuksista. Tämä on oikein hyvin kirjoitettu mietintö ja olen pääkohdista samoin samaa mieltä. Hän ensimmäisessä kohdassaan rohkaisee jäsenvaltioita laatimaan vapaaehtoistyölle selkeän lainsäädännöllinen kehyksen. Viime vuonnahan me onnistuimme muutamissa jäsenvaltioissa oikein hyvin tällä alalla. Siellä saatiin pystytettyä lainsäädäntökehys jonka myötä vapaaehtoistyö sai asianmukaiset puitteet toimia. Slovakia oli, ilolla voin näin kertoa yksi näistä maista, jossa vapaaehtoislaki saatiin säädettyä. Ensinnäkin täytyy todellakin tietää, minkälainen oikeudellinen puitteisto on olemassa. Ja kolmanneksi sanoisin, että en haluaisi välttämättä spesifioida, että vapaaehtoistyötä pitäisi tehdä myöskin romanien keskuudessa. Ehkäpä meidän pitäisi muotoilla asia niin, että viitataan kaikkiin marginalisoituihin ryhmiin, koska minun mielestäni romanien erillinen esilleotto ei ole oikea tapa edistää asiaa. Kohdassa seitsemän esittelijä ehdottaa tällaista keskitettyä portaalia, vapaaehtoistyöportaalia, mutta minä en välttämättä ole tällaisten uusien instituutioiden ja portaalien ja kuluerien pystyttämistä Silloin kun puhutaan Euroopan unionin kaikkien kansalaisten rajat ylittävästä toiminnasta, niin olisi parempi miettiä, miten jäsenvaltiot voivat toimia niin, että ihmiset pääsevät mukaan vapaaehtoistyöhön. Tällä tavalla saataisiin vapaaehtoistyöhön enemmän väkeä mukaan. Yli 100 miljoonaa vapaaehtoistyöläistä löytyy Euroopasta, siltä näyttää, ja se luku koko ajan vain kasvaa, ja haluaisimme sitä kasvattaa edelleen. Sitten meidän täytyy tietää, tietää myös, kuinka vapaaehtoistyötä mitataan, ja tämä ei tarkoita pelkästään, ar- pelkästään arviointia, vaan tässä otetaan annettuna ikään kuin sellainen ajatus, että vapaaehtoistyötäkin pitäisi jollakin tavalla kvantifioida ja mitata. Esimerkiksi silloin, kun lasketaan ö, ihmisen eläkekertymää. Se pitäisi mielestäni ottaa huomioon, kun lasketaan eläkkeen eteen tehtyjä työvuosia. Mutta ensin täytyy luoda kriteerit tätä varten. Vapaaehtoistyö kattaa myös epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen. Me osaami, se osaaminen, mikä on kertynyt vapaaehtoistyön myötä, myötä pitäisi virallisesti tunnustaa. Ja olen samaa mieltä esitelin kanssa kohdan 12 ehdotuksesta. Kohdassa 14, kun puhutaan eurooppalaisesta humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukoista, niin sanoisin, että tällä voitaisiin todella auttaa e- Euroopan unionia, kun saataisiin lisää vapaaehtoisia paikan päälle esimerkiksi humanitaarisissa katastrofeissa. Tätä todella tarvitaan. Minun mielestäni tämä auttaisi EUta esittämään itsensä ulkomaailmaan päin asianmukaisemmalla tavalla ja se pystyisi toimimaan aktiivisemmin niillä alueilla, jossa apua tarvitaan. Sitten yhden asian vielä kaipaisin tänne lisättäväksi ja teen siitä tarkistuksen nimittäin, kuinka voidaan auttaa vapaaehtoistyöntekijöitä. Ilman muuta lisäkapasiteetin rakenta- tarjoaminen ää, asuntoalalla, eli tarvitsemme todellakin asumisjärjestelyjä enemmän. Ja toinen asia on tärkeää muistaa nimittäin, että vapaaehtoistyö ei koske pelkästään, pelkästään eurooppalaisia, vaan koko maailmaa. Jos me haluamme tavoittaa kaikki ihmiset, jotka ovat Euroopan unionin ulkopuolella, jotka tarvitsevat vapaaehtoistyötä, niin ehkä meidän pitäisi luoda sellainen viisumivapausjärjestelmä tai helpotusjärjestelmä henkilöille, jotka haluavat tehdä vapaaehtoistyötä EUn sisällä ja myöskin sen ulkopuolella. Ehkä voitaisiin tällä tavalla helpottaa kynnyksiä madaltamalla ihmisten osallistumista vapaaehtoistyöhön. Tämä ei koske pelkästään humanitaarisia katastrofitilanteita, vaan esimerkiksi nuorten osallistumista, eli Euroopan ulkopuolisia ihmisiä, jotka tulevat Eurooppaan ja haluaisivat tehdä täällä vapaaehtoistyötä. Eli kyseessä saattavat olla nuoret erityisesti. Ja sitten olen samaa mieltä esittelin kanssa siitä, että tarvitsemme, meidän täytyy tukea taloudellisesti vapaaehtoistyötä ja vapaaehtoistyö täytyy sisällyttää tuleviin ohjelmiin ja tulevien vuosien rahoitussuunnitelmiin. Meidän ei pitäisi jättää huomiotta vapaaehtoistyötä. Vapaaehtoistyötä voidaan panna täytäntöön vain, jos se saa asianmukaista tukea, taloudellista tukea EUlta ja me sponsoroimme tätä toimintaa. Meidän ei pitäisi johtaa, muuten käy niin, että vapaaehtoistyö ei pysty etenemään. Pyytäisin seuraavat puheenvuorot lyhyemmäksi, koska meillä on koordinaattorin kokous ja sitten ei saada enää tulkkausta, jos ei lopeteta ajoissa. Rova Sanchez-Smith, sivu Merci, Madame la Présidente. Je... Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää Markoa siitä, että hän näin laajalti kuvaili vapaaehtoistyötä siihen osallistui ja siihen hän puhui siitä, minkälaisia vaikutuksia sillä on Euroopan yhteiskuntaan. Näin pystytään ehkä mm, havaitsemaan, että vapaaehtoistyön tärkeys on yhä suurempi. Hän sanoi, puhui tästä katsauksesta, joka olisi tarkka. Tässä pyritään siihen, että erityisesti rajat ylittävää vapaaehtoistyötä voitaisiin edistää. Haluaisin muistuttaa, että meidän käytössämme ja vapaaehtoistyöntekijöiden ja järjestöjen käytössä on erilaisia tukivälineitä, erityisesti kaikissa näissä palveluissa, mitä halutaan tarjota. Nyt pitää ottaa huomioon kohesiopolitiikan kolmos tavoite ja on varmistettava, että vapaaehtoistyön tekijöille annetaan tietoa näistä eri mahdollisuuksista, eli on annettava tietoa varoista ja käytetään hyväksi näitä verkostoja, jotka on otettu käyttöön vapaaehtoisten teemavuotena. Ja sitten aluevaroja käytetään myös tällaisiin rajat ylittäviin alueisiin eh, hankkeisiin. Ja ne ovat tietysti meidän ajatustemme mukaisia, eli että ihmiset osastuvat aktiivisesti ja aktiivinen ikääntyminen, nuoriso on huomioitu ja että kaikki ne tuovat todellista sosiaalista lisäarvoa. Ja sitten on muistutettava tämän kohesiopolitiikan osalta, tavoitteen kolme osalta tässä on verkostoituminen ja foorumit, hyvien käytänteiden jakaminen ja toisilta oppiminen. Tällaisia löytyy säännöistä. Meillä on kaikkia paljon erilaisia käytäntöjä. Meillä on muun muassa Ranskan laki, joka säätelee vapaaehtoistyötä. Kiitos la parola. Kiitoksia ja sitten seuraavaksi edustaja Alvard. Thank you. Uh, uh firstly, I would like to compliment the rapporteur for... Haluaisin onnitella esittelijä kattavasta työstä tässä mietinnössä. Tuen täysin suosituksia mietinnössä, että olisi parempaa yhteistyötä vapaaehtoistyön organisoijien välillä EU-maissa ja että tuetaan nuorten vapaaehtoistyöntekijöiden liikkuvuutta Euroopassa. Tässä mielessä keskitetty vapaaehtoistyön toimisto olisi hyvä väline niille organisaatioille, jotka luottavat vapaaehtoistyöntekijän työhön. Usein nämä kerhot ja organisaatiot, niillä ei ole aika resursseja tutkia kaikkia hankkeita ja rahoitusmahdollisuuksia, joita saattaisi olla käytettävissä kansallisella EU-tasolla. Byrokratia, jota vaaditaan siihen, että saadaan rahoitusta, on joskus ihan tyrmäävä. Usein näillä on rajat ylittävät kriteerit ja monet erinomaiset vapaaehtoisprojektit eivät pääse liikkeelle, koska niillä ei ole kontakteja, verkostoja saada ideoitaan eteenpäin laajemmalti. Keskitetty EU-toimipiste e tietojenvaihtoon ja tukemiseen olisi hyvä perusta asian tukemiseen paremmin. Sosiaalinen pääoma on, luo elinvoimaisia yhteisöjä nimittäin. Osaamispassi parantaisi vapaaehtoistyösektoria suuresti ja loisi yhteyden virallisen ja epävirallisen oppimisen välille ja myöskin lisäisi liikkuvuutta vapaaehtoistyöntekijöiden keskuudessa. Osaamispassin roolia voisi edelleen äh, ehkä paremmin valottaa tässä mietinnössä, koska se oli käytännöllinen väline vapaaehtoistyöntekijöille ja sillä voitaisiin tukea rajat ylittävää vapaaehtoistoimintaa. Suhteessa suosituksen, että täytyy poistaa esteitä tällä alalla, niin se on myös komission omissa ehdotuksissa tullut esille ja ne voitaisiin ottaa myöskin mukaan tähän mietintöön. 100 miljoonaa eurooppalaista kansalaista on mukana vapaaehtoistyössä, niin kun tämä otetaan huomioon, niin tämä on tärkeä ja ajankohtainen mietintö ja on selvä, että kohesiomainen eurooppalainen lähestymistapa olisi hyvä tuki vapaaehtoistyöorganisaatioille Euroopassa. Ja, vielen Dank. Ich glaube, ich kann es ganz kurz machen. Herzlich. Kiitoksia varmaan voi lyhyesti. Sano, kiitokset Markus Kurjalle. Tämä on erittäin hyvä perusta jatkokeskusteluille, jonka hän on tässä esittänyt. Monissa paikoissa tässä onkin luettelo, että mitä haasteita neuvostokomissio, mutta jäsenvaltioilla on tässä. Mutta voitaisiin sitä haaste myös yrityksille. Euroopassa, koska ei ole kyse pelkästään mielestäni siitä, että vapaaehtoistyöntekijät tunnustetaan, tai se vapaaehtoistyö tunnustetaan vaan on myös hyviä esimerkkejä Henkelin tunnen omasta kotiseudustani, joka ei pelkästään ota mukaan vapaaehtoistyöntekijöitä ympäristöprojekteihin ja muihin, vaan myös sen omat työntekijät saavat tukea siihen, että he osallistuvat myös tällaisiin vapaaehtoishankkeisiin sekä omien että muiden. Ja tällainen haaste Euroopan yrityksille, erityisesti suuryritykset, niin se olisi vielä hyvä täydennys tähän. Voi încerca să fiu cât se poate de scurt. Uh, pornind de la rolul voluntariatului, de la rezultatele an... Kiitos. Jos lähdemme liikkeelle siitä, kuinka tärkeä vapaaehtoistyö on ja teemavuoden tuloksista, niin tässä voidaan vetää tietty johtopäätös. Taas kerran siis tämä sama johtopäätös. Eli että vapaaehtoistyö työ kehittyy Euroopan tasolla yhä enemmän ja saadut tulokset ovat yhä tärkeämpiä, mutta valitettavasti tässä on byrokraattisia juridisia lainsäädäntöesteitä ja nämä esteet ovat yhtä suuret kuin ennenkin ja sen takia osa työn tuloksista näin vesittyy täysin. Me tarvitsemme nyt lisää askeleen eteenpäin, jos me haluamme nyt säätää lisää lakeja, jos halutaan vaikkapa internetiä valvoa Euroopan tasolla, niin miksi ei pystyttäisi sitten edistymään myös tällä alalla ja pyytämään, että jäsenvaltiolta, että saataisiin selkeä lainsäädäntöä liittyen vapaaehtoistyöhön, mutta voisimme myös pyytää, että komissio tekisi siihen liittyvän ehdotuksen. Nyt olemme hyvin lähellä tällaista vaihetta. En tiedä, miksi tässä pitkitetään asioita näin paljon. Ei nyt voi olla mahdollista, että tällainen työ, josta on niin paljon hyötyä koko kansalle, kaikille kansalle, miksi se on näin jumissa. Ja sitten halusin sanoa, että tämä työsekirja on hyvin pragmaattinen, hyvin hyödyllinen. Minä aion tukea sitä ja toivottavasti jatkossa voidaan tästä vielä mennä eteenpäin. Kiitos. Marco. Marko. Haluatko sanoa vielä jotain? Ei kun, anteeksi, Madame Vergia vielä. Oo, pahoittelen, pahoittelen. Hyvä. Ihan nopeasti, koska todellakin tässä on myöhemmin sitten kokous ja olisin pyytää herraskurjalta anteeksi, sillä en ole vielä tarpeeksi tutustunut tähän hänen esityksensä luonnoksensa, mutta on selvää, kun katsoo sitä, miten se on laadittu, niin voin yleisesti ottaen siihen kyllä yhtyä. Mutta haluaisin kuitenkin korostaa pari kolmea seikkaa. Yritti tämä kohta 17, jossa puhuttiin kansalaisuuden vuodesta. Tämä on hyvin tärkeä mainta täällä, sillä vapaaehtoistyö on yksi tapa olla ei niinkään aktiivinen, mutta kuitenkin kansalainen. Mutta tämä on siis meidän ranskalainen näkökulmamme. Me olemme puhuneet kansalaisuudesta. Sen jälkeen, kun pääsimme kuninkaasta eroon, niin täällä on aina vastakkain kansalaiset ja alamaiset, mutta tämä siis vain kommenttina. Eli jos ajatellaan nyt tätä välinettä ja kun kyseessä on rajat ylittävää työ, niin olisi hyvin tärkeää tätä asiaa tässä yhteydessä korostaa. Ja sitten suhtaudun yhä vielä aika lailla ranskalaisittain epäilevästi tähän käännökseen, ranskan kielen käännös, jota täällä on käytetty vapaaehtoistyölle on vääränlainen. Tässä käytetään ikään kuin englannista peräisin olevaa käsitettä ja ranskan kielellä, kun puhutaan tästä volontariaa-sanasta, niin kansalaiset kyllä ymmärtävät tämän ihan väärin. Tähän pitäisi laittaa benevolaat, eli kyllä minä aion tähän tehdä tarkistusesityksen. Ja sitten meidän pitää myös antaa selviä viestejä liittyen siihen, miten nämä järjestöt työtään tekevät silloin, kun siellä toimitaan demokraattisesti. Tämä on aika yleistä, mutta ei kuitenkaan kaikissa tapauksissa – Eli pitää tehdä selväksi se, että on toimittava demokraattisesti, on huomioitava naiset ja naisten mahdollisuus päästä eh, johtoasemiin niissä. Ja sitten ihan nopeasti vain sama asia koskee vähemmistöjä ja vähemmistöjen läsnäoloa tällä alalla. Ja asiat ehkä vaihtuvat jatkuvasti jäsenvaltioiden välillä, mutta tätä on kuitenkin korostettava. Vielen äh, Liebe Frau... Kiitos, hyvä Rova Vergia. Olen varma, että kaikissa ranskankielisissä teksteissä te käytätte oikeaa käsitettä. Pour vous, Eikö tämä nyt ole niin? Sanotaanko täällä tuollakin volontariaa? No tämä on teidän tehtävänne tai on sanottanut käsitteelle. Kyllä minä tiedän, että tämä oli oikea käsite. Minä sitä Ranskassa käytä koskaan, mutta nyt teidän pitää tehdä vähän töitä ja näin edistää omia ranskalaisia intressejänne. Marko, haluatko sanoa vielä jotain vai eikö? Niin, ihan vain päivittäisin varjo esitelijöiden kanssa tilannetta sellaisista asioista, joita tässä alleviivattiin. Eli vapaaehtoistoiminnasta sanoimme ihan selkeästi, että mitä me tarkoitamme sillä termillä niin, että kaikille kansalaisille eri kielellä olisi selvää, mistä tässä nyt puhutaan. Joten haluaisimme tietenkin ottaa huomioon kaikki ne ehdotukset, mitä mitä kollegat täällä ovat ottaneet esille. Ja tässä viitattiin jo esimerkiksi vähemmistöihin ja naisten osuuteen ja niin edespäin ja niin edespäin. Mutta tässä ei ole nyt aikaa, joten käsitellään näitä tarkemmin sitten seuraavassa kokouksessa. Kiitos paljon. No niin, tämänpäiväinen kokous on saatettu päätökseen. Kaikille kiitoksia osallistumisesta. Euroopasta on tulossa vain nuorempi ja nuorempi. No niin, sitten vielä tarkistusten jättöajat. 9. maaliskuuta. 9. maaliskuuta siis tarkistukset. Puolen päivän mennessä tietenkin. Hyvät ruokahalut ja tänne jäävät vain koordinaattorit. Niin ja tulkit. Niin ne kaikki myös paikalle kutsutut henkilöt.